Mes chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre notre... Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Me jatkamme nyt töitämme. Esityslista katsotaan hyväksytyksi, ellei mitään huomautettavaa siihen liittyen. 29. päivä kokouksen pöytäkirja katsotaan myöskin hyväksytyksi, ellei huomautettavaa ole. Ja nyt aloitamme heti ensimmäisestä asiasta esityslistallamme. Kyseessä on lausuntoluonnos ulkoasian valiokunnalle koskien sotilaallista liikkuvuutta. Nyt annan heti valmistelijalle sitten varjoistelijoille. puheenvuorot. Tämän jälkeen kuulemme Euroopan komissiota. Edustaja Telitska, hyvää huomenta. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Uh, uh, uh, Kiitoksia paljon hyvät kollegat. Hyvää huomenta ensinnäkin kaikille. Mitä lausunto luonnokseen tulee, se on melkoin sen lyhyt. Tein jotakin suosituksia. Suositteita tutustutte tähän luonnokseen. Asia on meille monille mutkaton, yksiselitteinen, mutta juurikin tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Ja tietyissä poliittisissa ryhmissä saattaa aiheuttaa ongelmia. Haluaisin oikeastaan painottaa yhtä tärkeää elementtiä. Tätä kutsutaan kyllä sotilaiseksi liikkuvuudeksi, mutta toisaalta kyse on kaksi käyttö liikennemahdollisuuksista nyt ollaan ottamassa huomioon koko kenttä aina suunnitteluvaiheesta rakentamiseen saakka. Ja samalla saadaan lisäarvoa olemassa oleville infrastruktuureille. Suunnitellista käyttöä silloin pitää, Meidän täytyy kaikkien varmistaa, että mikäli tarvetta on ennaltaehkäisyä varten tai puolustautumista varten – meidän täytyy varmistaa, että pystymme liikkumaan nopeasti, siirtämään raskasta sotilaallista kalustoa nopeasti. Haluaisin painottaa, että välttämättä kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että sotilaisia tarkoituksia pidetään silmällä. Kyse saattaa olla sotilaisista tarkoituksista, myöskin siviilitarkoituksista, esimerkiksi hätätapauksista, kirjallisista tapauksista voi olla kyse, tapauksista, joissa täytyy nopeasti voida siirtää tarvittavaa kalustoa paikasta toiseen, tai siirtyä nopeasti paikasta toiseen, haluaisin painottaa. Toiseksi, osittain implisiittisesti, osittain eksplisiittisesti viittaan seikkaan, jota voimakkaasti painotan tekstissä. Nyt on kyse siis kaksi käyttö tarkoitusperistä. Lausuntoluonnoksessa emme keskity vain ainoastaan sotilaisiin tarkoituksiin, sotilaisiin hankkeisiin, vaan aina otetaan myöskin periaatteessa se, mikä on käytön tarkoitus Onko kyse matkustajaliikenteestä, rahtiliikenteestä, liikenteen logistiikasta? Näiden kaikkien täytyy voida hyötyä näistä toimista. Tässä suhteessa teksti on erittäin selkeä. Haluaisin niin ikään todeta, että haluaisimme välttyä sellaisilta tilanteilta, että puhtaasti sotilaisista syistä muuttaisimme jotakin hankkeita, on siitä, missä vaiheessa hankkeet ovat, niin että syntyy lisää kustannuksia tai muita ongelmia. Tarkastelemme konkreettisia eri vaiheita ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa jo pitäisi varmistaa, että käsitteellisellä tasolla otetaan tämä sotilainen mahdollinen käyttö myöskin huomioon. Lausuntoluonnoksessa on kaiken kaikkiaan myönteinen sävy. Se kulkee hyvin käsi kädessä poliittisten päätösten kanssa. Toteasin, että Euroopan unionilla on tarve toimia maailmassa, joka on geopoliittisesti ihan monimutkaisempi. En nyt aio käydä lävitse kaikkia yksityiskohtia, mutta olen varma, että kaikki olemme tietoisia tästä kehityksestä. Rouva puheenjohtaja, Uskon, että jätän avu- alustuspuheenvuoron nyt tähän, koska tästä on puhuttu jo muutamaan otteeseen verkkojen Eurooppa-välineen yhteydessä. Tässä SEFA, verkkojen eurooppa välineen erittäin merkittävässä asemassa. Sotilaallinen kehys ei ole ikään kuin jokin liite, joka on erillään verkkojen Eurooppa-välineestä, vaan selkeästikin Kyse on lisämäärä rahoista, jotka pistämme SEFiin. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että SEFin perusperiaatteet pysyvät ennallaan. Toivon mukaan pian voidaan hyväksyä tämä asia. Tässä lyhyt alustus. En sano enempää, kuten sanoin, lausuntolons on lyhyt ja ne, jotka ovat kiinnostuneita olleet jo asiasta toistaiseksikin, tämänkin saakka voivat nyt esitä kommentteja. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia edustaja Teliska. Voisitteko muistuttaa, mikä tämä summa oli kyseessä 6,5 vai 6 miljardia? Montant de cette... 6 miljardia ou 6,6. Eli onko tämä summa 6 vai 6,5 miljardia euroa? Si, eh, si, uh... 6,35. Pleasure. <laughs> Paljon kiitoksia. Edustaja Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kunnia puhua Marian Marin Neskun puolesta tässä asiassa. Hän on nyt Viinissä, missä EPPllä on työvaliokunnan kokous ja siksi hän on siellä ja minä taas täällä. Tämä on, tämä on tämän päivän hankaluuksia. Haluan kiittää Pavel Telitskaa lämpimästi myös Marian Marineskun nimissä hänen lausunnostaan. Pitkälti olemme samaa mieltä hänen lähestymistavastaan. Marian Marinesku ja Teliska ovat yhdessä myös esittelijöinä verkkojen Eurooppa-ehdotuksesta, joten tämä hiukan yksinkertaistaakin asioita ja asiat sivu, nivoutuvat hyvin yhteen. Pavel puhuukin jo tästä dual use-käsitteestä, joka on tässä lähtökohtana ka- kaksoiskäyttö. Mutta tästä kyllä nyt kysyisinkin ja heti aluksi, kun ajatellaan kun näitä käytetään siviilikäytössä, sivitarkoituksia varten tällaisia tuotteita, niin tämän pitäisi olla siis lähtökohta. Ja sitten pitää katsoa, miten tämä käyttäytyy, tämä kaksoiskäyttäytyminen, onko sitten 6 miljardia tai 6,5 miljardia. Tämän pitää näkyä tässä ehdotuksessa, onko se nyt 6,5 ja toivon, että voimme pitää se tässä sama luvussa. Ymmärrän kyllä, että ennen 2019 joulukuun loppua haluaa laatia inventaarin näistä projekteista, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja meidän pitäisi sitten hiukan tässä odottaa, mikä tilanne on sen suhteen. Vielä lopuksi on hiukan erikoista, että nyt taas puhutaan sotilaallisista tavoitteista. Olisi parempi puhua rauhantavoitteista. No, maailma pyörii niin kuin pyörii. Jälleen kerran kiitän Pavel Telitska, EPP ja Marin Marinesko ovat pitkälti samaa mieltä ja sitten katsotaan, miten tämä, tämän asian käsittely etenee. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Vin van de Kamp. Olen teidän kanssa aivan samaa mieltä. Meillä kaikilla on rauhan tavoite. Edustaja Grappini, olkaa hyvä. Huomenta. Mulțumesc, mulțumesc frumos, doamna președintă. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä aloittaisin kiittämällä komissiota, sillä minua se on paljon auttanut varjoesittelijänä, kun kävimme sotilaisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta keskustelua. Luonnollisesti Tämä kumpuaa korkean edustajan työstä. Haluaisin kiittää esittelijä Telitskaa hänen mietintöluonnoksestaan ja niistä selvennyksistä, joita hän on meille korjannut, kor, tarjonnut. Meillä oli omassa ryhmässäni työryhmä ja käsittelimme asia siellä on aivan totta, kuten tässä kollegat mainitsivatkin, että kyseessä on sotilaallinen ala sitä puhutaan sotilaallisen termein, mutta on myöskin totta, että jos me jätämme asiat tekemättä, seuraukset ovat negatiiviset. Haluaisin todeta, aivan kuten edustaja Telitskakin äsken totesi, että meillä on yksi avainsana, käyttöisyys. Me emme saa unohtaa sitä, että sotilainen liikkuvuus ei ole jotakin, mitä käytämme hyväksymme vain sodan aikana tai silloin, kun luonnonkatastrofeja tapahtuu eri kriisissä sotilaallista kalustoa on tarvittu ja sitä on pitänyt voin, voida siirtää. Me tarvitsemme nyt sellaista sotilaallista liikkuvuutta, joka sisältyy siviililiikkuvuuteen, ja minä näen tämän taloudellisena asiana, näen tämän säästönä. Me emme voi rakentaa siviileille ja sotilasliikennelle eri siltoja – eri tarkoituksiin. Olen sitä mieltä, että integraatio, sotilaallisen konseptin integroiminen, jossa tehdään järkeällä tavalla, johtaisi tässä taloudelliseen tehokkuuteen toisaalta. Se voisi myöskin parantaa kansalaisten turvallisuutta. Meidän ei pitäisi tässä välttää jotakin tiettyjä sanoja. Meidänhän täytyy tarjota kansalaisillemme turvaa. Toisaalta tässä 6,5 eikä 6,35 miljardia oli tämä summa. Ehkäpä tämä rahoitusosuus nyt ei ole tärkein asia, mutta tärkeää on se, kuinka me tämän käytämme ja kuinka me otamme tämän kaiken mukaan Euroopan laajuisen verkkoon ja älykkäisen liikenneverkkoon ja yhteisen eurooppalaisen ilmatilaan ilman, että että tämä vaikuttaa siviililiikenteeseen. Olen myöskin todennut, että meidän pitäisi selventää liikenteessä vaarallisten aineiden kuljetusta, myöskin sotilaallisia sellaisia. Ja tämä on asia, jota eräät pitävät poliittisena, Tuossa teknisenä mielestäni se on molempia. Minä olen pyrkinyt neuvottelemaan esittelijän kanssa ja kollegoiden kanssa ryhmässäni, jotta me saisimme tarkistuksia tiettyjen tilanteiden välttämiseksi. sotilaallinen liikkuvuus ja sotilaalliset väliintulot on jotakin, mitä meidän tulisi tarkastella siviililiikkuvuuden osasena. Kiitoksia. La parole est à vous. Satowski, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Kiitos, puheenjohtaja. Yleisesti ottaen voin todeta, että meidän ryhmämme tukee ehdotusta että mukautetaan siviiliinfrastruktuuria sopimaan myöskin sotilaisiin käyttöihin. Ymmärrämme hyvin, mitä tämä kaksikäyttöisyys tässä tarkoittaa. Mikäli ei ole rauhaa, täytyy varustautua sotaan, tämä vanha sanonta. Etenkin mikäli sota halutaan saada rajoittamaan EUn rajan ulkopuolelle. TNT TTN-verkostojen mukauttaminen sotilaisia tarkoituksia varten on nyt kyseessä. Alun perin Euroopan laajuiset liikenneverkot suunniteltiin pelkästään siviilikäyttöä varten, eikä TNT-verkot, mutta mikäli halutaan hätätapauksia varten reittejä käyttöön, mukauttaminen on tarpeen. Entä sitten infrastruktuurin rahoittaminen, mikäli osa verkostoa esimerkiksi ei ole sopivaa sotilaisen käyttöön. Ja täytyy olla myöskin varaväyliä, mikäli sotilaista kalusta joudutaan siirtämään. Tämäkin täytyy ottaa huomioon, mikäli normaali väylä tämä eivät toimi. Varojen jako täytyy hoitaa niin, että varat kohdentaa tiettyihin hankkeisiin, mutta lisäksi täytyy laatia selkeät valintakriteerit hankkeita varten. Pitäisi ottaa käyttöön normaalit kilpailun menettelyt esimerkiksi lisäksi. Meillä on riittävästi aikaa, jotta kaikki suunnitellaan huolella ennalta, jotta hankkeet hoituvat juohevasti. Komissio on siirtänyt myöskin yhteisrahoitusta 30 prosenttia investointihankkeisiin ja 50 prosenttia on kynnys muita hankkeita varten. Haluamme kuitenkin komissiolta vielä yksityiskohtaisempaa tietoa tästä puolesta. Rahoituksen taso ei välttämättä aina ole riittävä. Pahoin pelkään, että näin on. Tämä minua hieman huolestuttaa. Mielin kuulisin vastauksen myös tähän kysymykseen. Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur Zlotowski. Paljon kiitoksia edustaja Zlotowski. Edustaja Nelli, niin olkaa hyvä. Uh, we would have... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä sotilainen liikkeelle ne ei pitänyt kuulua. Verkkojen Euroopan koska siviilitarpeet ovat huomattavia ja olemme hiukan epäileväisiä sen suhteen, että 6,5 miljoonaa, miljoonaa otettaisiin pois ohjelmasta. Tämä tietysti tukee erityisesti kestävää liikennejärjestelmää. Tässä puuttuu konkreettinen kuvaus siitä, miten varat käytettäisiin, eikä mitenkään ole analysoitu, kuinka monta hanketta on Joo, hyväksytty puolustusministerikokouksessa. Meidän pitää ensin ratkaista rajat ongelmat ja käsitellä infrastruktuurikysymyksiä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että tässä korostetaan kaksikäyttöisyyttä ja samanlaisia kriteerejä koskien projekteja, jotka liittyvät sotilaallisiin tarkoituksiin. Paljon kiitoksia. Edustaja Van Dalen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kohdassa kaksi lausuntoluonnoksessa esittelijä puhuu, että pitäisi voimakkaammin tukea ehdotusta. Minulla olisi pari kysymystä. Minun mielestäni voimakas on tässä kenties väärä sana. Sen sijaan, kun on kyse kaksi käyttöisyydestä, täytyisi pohtia suhdetta sotilaisen ja siviilipuolen välillä. Esimerkiksi ilmaliikenteessä on lentokenttiä, joilla sotilaspuolella on merkittävä rooli. Myös olisi erittäin tärkeää tietää, mistä nyt on käytännössä kyse, niin ettei kyse ole lähinnä sotilaskäytöstä, vaan myöskin, vaan pikemminkin lähinnä siviilikäytöstä. Tämä liittyy siihen, kuinka nämä projektit, hankkeet jaetaan, kuinka niistä päätetään, kaksikäyttöisyys, pitäisi ottaa huomioon ja kuinka sitten verkkojen Euroopan välineestä tuetaan näitä hankkeita. Entä sitten muut hankkeet, jotka ovat yhtä tärkeitä, ympäristö- ja ilmastohankkeet esimerkiksi ja sisävesiliikennehankkeet, ne saattavat jäädä tällaisen toimien hankkeiden varjoon. Ja kolmas seikka, joka on erittäin tärkeä niin ikään, ja jos en puhut vielä mitään, mehän tiedämme Euroopassa, että aina tulee uusi, aina tulee tämmöinen Pavlov-reaktio, että aina kun keksitään jotakin uutta, niin tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Tämä on sellainen reaktio, joka monilla on. Mutta nyt kun aloitetaan käy, kaksois käyttöisyydestä, niin ei kuka tällaista voi vastustaa, mikä tällä tavalla esitetään. Euroopan puolustusyhteisöä, kun pyritään perustamaan äh, käytännössä salamitaktiikkaa, palaa sinne ja palaa tänne, ja sitten yhtäkkiä syntyy Euroopan puolustusyhteisö. Katsoin, että olisi erittäin tärkeää, että salissa istuvat kollegat hieman kriittisemmin suhtautuisivat asian ja sen sijaan, että tässä peräänkuulutetaan vahvaa tukea tälle hankkeelle. Merci beaucoup, monsieur Van Paljon kiitoksia, edustaja Van Dalen. Edustaja De Monte, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää hänen tekstistään, mutta meidän täytyy lähteä komission tiedonannosta ja komission ja AFET-valiokunnan mietinnöstä. Tässä on melkoisen tarkasti määriteltyjä asioita. Tässä esimerkiksi kaksoiskäyttö sotilaallisessa liikkuvuudessa, eli kyseessä ei varsinaisesti ole eivät varsinaisesti ole tekniset seikat, vaan hyvin poliittiset kysymykset. Ja minun mielestäni tässä yhteydessä sanat painavat aivan kuten näiden kuuden miljardin euron käyttöön ottaminen. nämä projektit, jotka ovat konkreettisia, joita ollaan toteuttamassa, niitä pitäisi arvioida varoen mielestäni myös siksi, että Euroopan komissio on viitannut nimenomaisesti erityisesti siltoihin ja rajat ylittäviin yhteyksiin. Tässä meidän pitää katsoa kautta 2008-2019 varovaisesti. Meidän pitäisi yleisesti ottaen ehkä puhua ennemminkin infrastruktuurin vahvistamisesta. Ja tässä on tiettyjä seikkoja, joista pitäisi pidettäytyä, sillä kun, tässä, kun puhutaan lannistavista vaikutuksista, kun puhutaan ähm, torjumisesta. Äh, tässä Eurooppa todellakin äh, valmistautuisi hyökkäysten torjumiseen. Ja kun ajattelemme Euroopan tilannetta, niin tällainen maapuolustus ei ole niinkään äh, ajankohtainen aihe. Tässä yhteydessä meidän täytyy myöskin pohtia rajat ylittävien investointien määritelmä, mitä, mistä me puhumme, rajoista, Euroopan unionin rajoista vai jäsenmaiden välisistä rajoista, rajasta muuhun Euroopan. Eli toivoisin, että esittelijä hiukan selvemmin toisi tätä esiin. Kiitoksia. Monsieur Kramer, très rapide. Paljon kiitoksia edustaja Demonti ja edustaja Kramer. Olkaa hyvä. Olette aivan oikeassa. Rauha voidaan varmistaa vain nostaa mikäli myöskin on valmis puolustautumaan, se pitää paikkansa. Mutta miksi liikennesektori nyt on otettu käyttöön, tai miksi liikennesektorilla halutaan 6 miljardia sotilaisen käyttöön, mikäli halutaan lisää infrastruktuuria, tarvitaan lisää rahaa, mutta nyt tässä rahat, kun pitäisi saada riittämään kaikkia toimia varten, niin miksi vain liikennepuolelta otetaan 6,5 miljardia sotilaista infrastruktuuria varten, eikä muualta? Liikennepuolella on annettu suuri määrä rahaa käyttöön katsotaan, että mikäli rahaa on loputtomasti kassassa ja sitä voidaan kanssa sinne niin ja minusta tämä on nyt epäreilu. Miksi, miksi muut eivät osallistu tähän? Miksi otetaan maatalouspuolelta esimerkiksi käyttämätöntä rahaa sotilaallista toimintaa ja puolustusta varten ja niin poispäin? Tämä yksi silmäisyys tässä on asia, jota vastustan. Ja minä en voi hyväksyä tällaista mietintöä. Paljon kiitoksia edustaja Kramer. Ennen kuin siirrymme äh, komission puheenvuoroon, hyvät kollegat, äh, kuuntelin tarkkaa sanojanne, mutta uskoakseni tässä ongelmia aiheuttaa jo sana sotilaallinen. Minä olen sitä mieltä, että tehän tulette tämän näkemään. Olen sitä mieltä, että ilmastonmuutos äh, johtaa tilanteeseen, jossa meidän täytyy todellakin ottaa ilmastolliset seikat huomioon ja puuttua niihin. Nämä vaikutukset eivät välttämättä ole sotilaallisia, mutta ne ovat ennen kaikkea humanitaarisia. Eli tästä sadasta sotilaallinen puuttuu mielestäni humanitaarinen, kun te puhuitte tulvista ja siirtymään joutuneista väkijoukoista tässä mielestäni tuo sana olisi todella paikallaan. Ja tämän lisäksi tämän 6,5 miljardin ei pitäisi olla rahoitusta, joka keskittyy sotilaalliseen alaan. Tämän täytyy palvella koko liikennealaa. Ja tässä lausuisin varoittavan saman sanan. Nämä 6,5 miljardia ovat liikenteeseen, infrastruktuurin parantamiseen, kaupunkiliikenteen parantamiseen meillä on muitakin tavoitteita ja nekin täytyy löytää tästä budjettikohdasta ja rahoitusosuudesta. E, nyt MOVE-pääosastosta Eero Koltor, olkaa hyvä. Don't. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä on tässä tar- ehdotuksen tarkoituksena? Se, että käytettäisiin synergiaa tai löydettäisiin synergiaa liikennepolitiikan ja puolustuspolitiikan väliltä ja henkilökohtaisesti olen teidän kanssanne samaa mieltä, pidän parempana puolustuspolitiikka kuin sana sotilaallinen, koska kun puhutaan puolustuspolitiikasta, niin silloin viitataan myös johonkin laajempaan käsitteeseen. Olette tässä aivan oikeassa. Nämä infrastruktuurit palvelevat myös luonnostaan muihinkin tarkoituksiin kuin sotilaallisiin tiukassa mielessä. Varmastikin niitä käytetään merkittäviin humanitaarisiin liikkeelle lähtöihin ja armeija tietenkin useimmissa jäsenvaltioissa on, sillä on myös tämä rooli puolustaa siviiliväestöä. Ja näin ollen se tarvitsee tällaista infrastruktuuria. Ensinnäkin pitää olla todellakin nyt sellainen Verkkojen Euroopan väline ei millään tule rahoittamaan yhtään mitään, mikä ei olisi hyödyllistä myös liikenteelle. Kun puhutaan kaksikäyttöisyydestä, sitä kautta komissio sitoutuu selkeästi siihen, että ei tee mitään, teke, joka, vaikka se olisi välttämätöntä puolustuksen kannalta, niin sen pitää olla hyödyllistä myös liikennettä ajatellen. Ja tämä käyttö ja hyödyllisyys määritellään kaikella tarvittavalla avoimuudella aivan erityisesti ottaen yhteyttä liikenteen sidosryhmiin ja heiltä kysytään selkeästi, minkälaisia, minkä tyyppisiä sijoituksia he haluavat, kun ajatellaan mm, sotilaisia kriteerejä, jotka heidän mielestään olisivat suoraan hyödyllisiä myös muualla. Liikennesektorin tahot, jäsenvaltiot tietenkin ovat mukana. He voivat, nämä tahot voivat määritellä, mikä on hyödyllistä ajatellen liikennepolitiikkaa. Ja tässä tulee nyt erittäin tärkeään kysymykseen. Itse asiassa tätä kautta voidaan tehdä enemmän näille Euroopan laajuisille liikenneverkostoille. Siinä vaiheessa, kun tämä pitäisi hyödyttää liikennepolitiikkaa, niin silloin välttämättäkin se tapahtuu TEN-T-verkoilla. Ja mitä tulee TEN-T-verkkoihin, tätä kautta varmasti on mahdollista myös rahoittaa globaalia liikenneverkostoa. Tällä hetkellä sitä rahoitetaan varsin vähän. Tai sitten keskisellä, keskisellä verkostolla, mutta käytävien ulkopuolella sitäkin on varsin vähän vielä rahoitettu. Tässä vaan kaikki voivat voittaa. Loppujen lopuksi voidaan rahoittaa nopeammin välttämättömiä hyödyllisiä asioita liikenteessä – koko TNT-verkon alueella. Tavallaan maantieliikenteen kohdalla on vähän rahoitettu näitä TNT-verkostoja. Tässä taas olisi tilaisuus käyttää verkkojen Euroopan välinettä, koska tämä hyödyttää liikennettä ja myös sotilaallista tahoa. Joten tätä kautta me voimme mennä pidemmälle liikennepolitiikan kehittämisessä kuin tähän mennessä on ollut mahdollista. Sitten palaan vielä tähän projektiin. Miten projektit valitaan? Ihan samalla tavalla kuin tälläkin kertaa. Tälläkin hetkellä tehdään verkkojen eurooppalainen kohdalla tehdään mm, ehdotuspyyntöjä mahdollisuuksien selkeällä pohjalta ja valitaan sitten parhaat hankkeet. Jotkut jäsenet ovat korostaneet räätylittävää luonnetta ja mielestäni se onkin hyvä kriteeri, joka kannattaa ottaa mukaan verkkoon Eurooppaan liittyy erityisesti räätylittäviin hankkeisiin. On sitten hyödyllistä puolustuspolitiikkaa vai ei, niin luonnollisesti räätylittävää politiikkaa pitää tukea verkkojen Euroopan välineestä. Mitä tulee sitten talousarvioon? Millään tavalla ei ole kyse siitä, että otettaisiin tästä välineestä varoja. Tämä budjetin pitää olla lisäbudjetti ja sen komissio on esittänyt tällaisena lisäelementtinä. Jos te tarkastelette rahoitusnäkymiä, sieltä, tämä, nämä, tämä on pantu eri lukuun kuin puolustuspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka. Ja, mutta tätä täytyy kuitenkin hallinnoida verkkojen Euroopan välineen osalta tai taho, tai siinä vaiheessa. Sitten vielä näitä kysymyksiä. E, e, e, siis tässä tullaan käyttämään SEF, menettelytapoja, verkkojen Euroopan välineen menettelyitä, ja tehän tunnette nämä menettelyt varsin hyvin, ja pääsääntöisesti niitä ei ole arvosteltu, ja niitä siis tullaan tässäkin käyttämään. Paljon kiitoksia herra Colson tästä selventävästä puheenvuorosta ja seuraavaksi esittelee Telitska, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat, kiitoksia varjoesittelijällekin kommenteista. Ne kaiken kaikkiaan haluaisin sanoa, että tässä oli painavaa asiaa ja hyvin perusteltua sellaista. Öm, olen samaa mieltä puheenjohtaja siinä, mitä sanotte humanitaarisesta humanitaarisuustermistä. Mielestäni tämä pitäisi ottaa huomioon, että heijastelette juuri sitä, mitä minä itsekin ajattelin. Sotilaallinen ja siviili toiminta. Ja sitten vastauksena siihen, mitä kollegat tässä erät sanoivat, me saatamme lähestulkoon missä tahansa jäsenmaassa joutua tilanteeseen, jossa meillä on luonnonkatastrofi tai jonkinlainen äh, onnettomuus ja meidän täytyy nopeasti siirtää joukkoja ja ihmiset, ellei meillä ole riittävää infrastruktuuria, saattavat jäädä apua vaille ja kuolla. Olen pahoillani, mutta tästä nyt on kyse. Meidän täytyy käsittää, että tästä me olemme äänestämässä puolesta tai vastaan. Olen kuullut huolia liittyen, liittyen siihen, onko tämä todellakin kaksikäyttöisyyttä ensisijaisesti Voisin tehdä muutakin huomiota tähän liittyen, mutta voisin viitata vaikkapa lausuntoluonteisen luonnoksen kohteeseen viisi. Voi olla eh, tukikelpoinen vain, jos eh, kaksikäyttöisyys liittyy infrastruktuuriin. Voisin mainita monta muutakin kohtaa tuossa tekstissä. Näissä on aivan selvää se, että siviilikäyttö on eh, mielessä ensimmäisenä ja me voisimme tässä yhteydessä kriteerinä pohtia sitä, lisääkö tämä jonkinlaista li- lisäarvoa rakenteisiin. Olen tässä yhteydessä tekstissäkin käsitellyt esimerkiksi painorajoituksia tai siltoja ja niin edespäin. Eli millään tavalla me emme tässä lähde sellaiseen projektiin, joka tuottaisi vain sotilaallista tai ennen kaikkea sotilaallista käyttöä. Mitä sitten tulee äh, rahoitusmahdollisuuksiin, en nyt tiedä, onko tämä lasi puoliksi tyhjä vai täynnä tilanne vai kumpi tuli ensin, kana vai muna. Olemme puhuneet tästä aikaisemminkin, otammeko verkkojen Eurooppa-talousarviosta varoja tähän. En tiedä, mistä ihmiset ovat tällaisen ajatuksen vetäneet. Jos katsomme komission aloitetta, tässä kyse on siitä, että äh, saisimme lisää. Kyseessä ei ole se, että 6,5 miljardia otettaisiin verkkojen Euroopan rahoituksesta sotilaalliseen budjettiin. Eli tässä ei talousrahoitusmääriä leikata, vaan ne kasvavat. Tässä uskoakseni Van Danlinalla jonkin verran ongelmia tämä vahvasti tukee. Tässä sanamuoto on se, että kannatetaan vahvasti sotilaallisen liikkuvuuden kuoren kasvattamista verkkojen Euroopan alla. Tästä on kyse siis siitä, että tämä rahoitusosuus ajettaisiin verkkojen Euroopan alle. Jos tämä suositellaan vahvasti, vahvasti sana teitä häiritsee, jos te tätä vastaan olette, tarkoitatte sitä, että ette te halua tätä sotilaallista rahoitusta verkkojen Euroopan alle, te haluaisitte sen muualle ja näin tehdessänne todennäköisesti menettäisitte koko kaksikäyttöisyyskäsitteen. Mitä sitten tulee teknisiin kysymyksiin? Tietenkään tämä ei ole vain tekninen kysymys. Edustaja Demonte on aivan samaa mieltä siinä. Ja tietysti tapauksissa voisin olla edustaja Van Dalenin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on jonkinlainen salamilähestymistapa, mutta lähestulkoon mitä tahansa lainsäädäntöä voidaan sellaisena pitää. Aina on mahdollisuus, että lisäkehitystä vielä tapahtuu myöhemmin. Ja tässä jos ajattelemme Euroopan puolustuspolitiikkaa, näin voivat, äh, voidaan ajatella, mutta eräät näin ajattele. Jos katsot tekstiä, tässä ei ole mitään eurooppalaisen puolustuspolitiikan rakentamista mukana tässä tekstissä. Katsokaa sitä tekstiä nyt uudelleen. Hyvä puheenjohtaja, käyn vielä läpi listani. Säästöt, edustaja Grappini on aivan oikeassa. Me tässä säästämme rahaa. Pidättepä siitä tai ette. Tämä on todellisuutta. Uskoakseni tämä on sellainen asia, jota pitäisi vielä korostaa enemmänkin. Jälleen kerran, ei tässä ole estettä katsoa muitakin politiikan aloja. Esimerkiksi katsokapa Galileota. Siinä me rakennamme synergiaa, säästämme kuluissa ja luomme lisäarvoa. Ja sitten vielä viimeinen huomio TNT liittyen – ja sen käyttöön liittyen. Emme me vain talousarvion vuoksi jotakin lisää infrastruktuuria lähde rakentelemaan jonnekin, mutta tenteen ansiosta meillä saattaa olla tilanteita, joissa meillä on uusi ja vanha liikenneyhteys ja jossakin tapauksessa tietenkin meillä saattaa olla sellainen tilanne, että sotilainen liikkuvuus käyttää vanhoja yhteyksiä, kun esimerkiksi ei ole tarpeen kulkea 200 kilometriä tunnissa, vaikka 80 riittää. Tämä on esimerkki siitä, mitä meillä jo on, sen sijaan, että me haaskaisimme rahaa eh, siihen, että meillä olisi vanha linja jätetty. Joka tapauksessa tämä 6,5 miljardia on aivan liian vähän, että me uusia yhteyksiä ryhtyisimme sillä rakentamaan, joten tästä ei ole kyse. Paljon kiitoksia edustaja Teliska, kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin muistuttaa, että keskiviikko 16. syyskuuta kello 17 on tarkistusten jättämisen takaraja. Nyt me jatkamme eteenpäin. Me siirrymme tarkastelemaan delegoituja säännöksiä liikennejärjestelmissä, älykkäissä liikennejärjestelmissä, jotka tulevat yhteen tässä. Komissio on hyväksymässä suositusta liittyen äh, älykkääseen toimivan liikennejärjestelmän. Parlamentti on sitä jo käsitellyt CTS myötä. Meillä oli esitellinen edustaja Ulrike ja parlamentti äh, marras-joulukuussa toimittaa tekstinsä neuvostolle. Nyt annan heti herra Van der Lindenille puheenvuoron. Teillä on nyt heti puheenvuoro, siellä olemme hiukan myöhässä. Olkaa hyvä. I will try to be... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua aika lyhyesti vain. Ensin haluaisin muistuttaa kaikille siitä, mistä oikeastaan on kyse. Ensinnäkin on kyse liikennealan tavoitteista. Me pyrimme vähentämään liikennekuolemia, vähentämään päästöjä, vähentämään ruuhkia. Haluamme samalla varmistaa, että liikenne on kaikki mukaan ottavaa ja samanaikaisesti vahvistetaan Euroopan Euroopan johtoa teollisella puolella näissä kysymyksissä. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen olemme tehneet työtä viime vuosien lukuisien komponenttien avulla. Olemme järjestäneet lukuisia sidosryhmäalustoja, alustoja, foorumeita ja poliittisia hankkeita käyttöön ja rajat ylittäviä hankkeita on ryhdytty pistämään täytäntöön laimittaisesti. Se, mitä tänään ehdotamme, on vasta ensimmäinen askel. Tätä täytyy painottaa. Me haluamme yhdistää ajoneuvot toisiinsa, jotta ne voivat kommunikoida keskenään, teke, tehdä yhteistyötä ja samalla tehdään liikenteestä turvallisempaa. Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel kohti suurempaa automatisaatiota, jonka myötä olettaaksemme kaikki ajoneuvot ovat kytköksissä toisiinsa ja sitten tar- mottomme on Vision Zero, eli ei yhtään liikennekuolemaa. Delegoitu asetus tai delegoitu säännös on viimeinen palanen tässä palapelissä. Aloitimme yhteisestä visiosta. Otimme mukaan kaikki sidosryhmät, jäsenvaltiot, edunvalvojat ja itse otettiin mukaan 2016 ehdotuksen mukaan ja jo 16 jäsenvaltiossa on aktiivisesti käytetty tätä hyväksi ja lukuisat muut ovat seuranneet käytyä keskustelua joten nyt delegoitu säännös on sitten viimeinen palapelin palan, joka varmistaa oikeudellisen varmuun, varmuuden kaikille, kannalta ottaa järjestelmän käyttöön. 16 jäsenvaltiota käyttää sitä jo tänä päivänä. Tietystikin ne kaikki tekevät yhteistyötä teollisuuden kanssa. Meillä on lukuisia suuria teollisia toimijoita mukana näissä hankkeissa. Ne ovat itsekin valmiita pistämään itsensä likoon tässä kysymyksessä. Se itsessään on kyse yhtäältä infrastruktuurista, joka tekee yhteen, kommunikoi ajoneuvon kanssa, mutta suurin kustannus tulee muodostumaan ajoneuvojen jälkiasennuksista tai laitteista tarvitaan ajoneuvoihin. Olemme luottavaisia sen suhteen, että tällä kertaa tämä tulee toteutumaan, koska tämä on kymmenen vuotta ollut jo suunnitteilla. Olemme kunnianhimoisia ja haluamme Halusimme tämän aiemmin jo saada täytäntöön, mutta aiemmin se ei onnistunut. Tällä kertaa sen halutaan saada onnistumaan. Nyt tarvitaan oikeusvarmuutta, jota tämä työkoulutussäädös antaa. Kun otetaan huomioon, kuinka paljon on aikapaineita, kenties otan vastaan pikemminkin kysymyksiä, kuin kävisin lävitse koko tämän esitykseni. Pardon. Paljon kiitoksia. Edustaja Win van de Kamp, te pysytte puheenvuoron, olkaapa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Tiedän, että herra van der Linde puhuu myös hollantia. Se yksinkertaistaisi myös asioita hollannin kieli EPPssä. Meillä on kyllä aika paljon sivumerkintöjä tähän delegoituun säädökseen ja erityisesti tämä liittyy neuvotteluihin. Ensimmäinen kysymys. Miten tällainen delegoitu säädös voidaan toteuttaa, jos ei vielä kunnolla edes täsmällisesti tiedä, miten tietosuoja käsittely hoituu. Tässähän konkretisoituu tämä se ITS-asiakokonaisuus, mutta tähän liittyy myös käytännön kysymyksiä, jotka liittyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen. Sitten toinen kysymys. Tässä kyllä hiukan tunnen ymmärrystä komission suuntaan. Tekninen kehitys tulee tapahtumaan nopeammin kuin tämän delegoidun säädöksen kehittäminen. Nyt sitten suoraan kysymykseen tietysti, miten, mitä tapahtuu 5G-teknologialla, otetaanko se jo tähän delegoitun säädökseen mukaan, antaako se riittävästi tilaa autoteollisuudelle kehittää uusta teknologiaa tämän delegoidun säädöksen puitteissa, vai voiko komissio tähän vaikuttaa, mutta siis tämä on tärkeää myös autoteollisuudelle. Sitten puheenjohtaja yleinen turva, val, turvallisuusvaltuutusasetus. Nyt tämä liittyy tähän yleiseen turvallisuus, turvallisuusvaltuusasetukseen, niin miten nämä, tämä otetaan kaikki huomioon delegoidussäädöksessä ja missä vaiheessa jompikumpi niistä tavallaan valitaan. Sitten kun ajatellaan teollisuuden osallistumista ja jäsenvaltioiden mukanaoloa, kun kehitetään tätä delegoitua säädöstä, komissio on aina valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan, mutta komission pitää myös hoitaa asioita ja delegoidun säädöksen käsitettä sovelletaan sen mukaisesti. Sitten vielä lopuksi kysymys. Milloin saamme vaikutusarvion tästä delegoidusta säädöksestä ja miten tämä suurin kuuleminen on tapahtunut. Olen kuullut hiukan autoteollisuudelta näistä asioista, mutta ei se varmaankaan haittaa. Monsieur Van de Kamp, Monsieur Lirillä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Yri, olkaa hyvä. Mistä ujeli? Äli, on même temps. Puhuko vaikka yhtä aikaa? Äli, qui commence? Monsieur Artug. Edustaja Ertug. Ja, fin Dank. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Istvan on asian esittelijä. Hän voi sanoa asiasta enemmän. Minua kiinnostaa pikemminkin ensinnäkin se, että haluan kiittää komissiota Olemme usein kriittisiä komission suhteen, Kritisoin komissiota siitä, että se ylipäänsä niin ryhtynyt tähän. Ja aivan oikein kritisoimme silloin, kun mitään ei tapahtunut asialle aiemmin. Samanaikaisesti on ollut monia asiantuntijaryhmiä ja kuulemisen on järjestetty komission toimesta siitä huolimatta. Valittavaa kyllä, tässä on toimittu hieman myöhässä tässä asiassa. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Minua kiinnostaa se, milloin ja miksi no, tässä toimimme, kun haluamme automatisoitumista, automatisaatiota ja verkostoa ajoneuvon välillä. Tällähän voidaan monia ongelmia ratkaista, ruuhkata, päästöt ja niin poispäin. Miten tämä hoituu? Tämä voi onnistua vain ainoastaan, mikäli koko Euroopassa, kaikissa jäsenvaltioissa tämä pistetään täytäntöön. Minä olen hieman huolestunut täältä Brysselistä käsin. Brysselistä käsin, Brysselin, Brysselin ko- kootaan hyvin paljon asiantuntemusta ja monia asioita yritän pistää kuntoon ja sitten äh, kaikki riippuu siitä, miten jäsenvaltiot tulevat mukaan eri jäsenvaltioissa, kun tarkastelee tilannetta. Siellä on erilaisia infrastruktuurijärjestelyitä, erilaisia infrastruktuuriongelmia, erilainen kypsymisaste ikään kuin tämän asian suhteen. Kyse on kulttuurisista, mutta myöskin infrastruktuuriin liittyvistä ongelmista. Kuinka Euroopan komissio voi tämän pistää täytäntöön niin, että jäsenvaltiotkin tekevät oman tehtävänsä niin, että lähiaikoina vielä on mahdollista, että autolla voi kulkea, liikkua maasta toiseen ilman, että siitä tulee vaaraa, mikäli on esimerkiksi automatisaatiosta. Kollega Van de Kamp jo sanoi, mitä minäkin haluaisin sanoa. Lukuisat ihmiset katsovat, että wifi-järjestelmät voivat toimia kyllä asianmukaisesti, mutta järjestelmät tai ehdotukset eivät vastaa kenties sitä, miten nopeasti aika, teknologian kehityt 5G saattaisi olla tässä parempi. Kysynkin, miksi komissio haluaa nopeasti tulosta, äh, nopeasti tämän käyttöön, tämän järjestelmän, mutta siitä huolimatta ei voi olla oikein, että ei riittävästi investoida parempaan teknologiaan ilman, että on tehty vaikutusarvio niin tämä on hankalaa. Haluaisin tietää, mitä loppujen lopuksi komissio aikoo tehdä 5G-teknologian suhteen. Mitä se, miten se siihen aikoo suhtautua? Euh, Paljon kiitoksia edustaja Ertug. Nyt pitää siirtyä hiukan nopeammin, sillä valitettavasti meillä on hyvin vähän aikaa. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Well, Madam Chair, if you say so, I will speed up. No, puheenjohtaja, jos sanotte noin, niin minä pyrin puhumaan nopeasti ja hyvin lyhyesti poikkeuksellisesti. Minä puhun kollegani kanssa, joka ei päästy tänne viime hetkellä terveysongelmien vuoksi, mutta hyvin se, läheltä hän seuraa tätä työtä. Me pyrimme varmistamaan tämän meidän varjoistelemme tai minun puoleltamme. Meillä ei ole mitään suuria varaumia Tätä olemme valiokunnassa jo käsitelleet ennenkin. Minulla on vain yksi asia, jonka halusin itse omalta puoleltani tuoda esiin. Kyseessä on yleinen tietosuoja-asetus, äh, GDPR. Muuten olen sitä mieltä, että tämä on melkoisen tyydyttävä tilanne Aldelle kaiken kaikkiaan. Edustaja Ieri, olkaa hyvä. Päästy. Köszönöm szépen, akkor csak tényleg nagyon röviden. Az nekem gyanú Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että sen puheenvuoro, mutta puhun aivan lyhyesti vain. Minusta on hieman edes kummallista havaita, kuinka monet ammatin, ammattilaiset ovat ottaneet yhteyttä minuun. Minä olen se itsejärjestelmän osalta esittelijä. Jonkinlaista koordinaatiota on, mutta vaikuttaa siltä, että koko ala, ammattilaiset tuntuvat olevan erittäin innostuneita asiasta, kun se vuorovaikutteista lykkäistä liikennejärjestelmistä, siis järjestelmästä. Monet ovat kiinnostuneita asiasta ja kaiken kaikkien kaikki haluavat viedä asiaa myönteiseen lopputulokseen. Olisin kuitenkin todeta komissiolle, että komission pitäisi nyt jo ryhtyä keskusteluihin ammatin alan, tämän alan järjestön kanssa, jotta siis järjestelmä saadaan toimimaan tietyssä ajassa, tietyn ajan sisällä. Tätä tarkoista varten kaikki voimat täytyy yhdistää ja kaikki täytyy saada samaan hiileen puhaltamaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, yksittäiset järjestöt, olemassa monia järjestöjä, jotka tuntevat tämän asian erittäin hyvin. Mitä GDPR-asetukseen tulee, tietosuojasetukseen, se on erittäin tärkeä meidän täytyy se itse ehdotus saada kulkemaan käsikädessä ja sopusoinnossa yleisen tietosuojasetuksen kanssa. Olen saanut joitakin monia kysymyksiä, joihin poliitikkoina en ole voinut vastata. Toivottavasti komissio vastaa. Kiitoksia, edustaja Uili. Minulla on vain yksi pieni kysymys. cits suhteen te sanoitte, esityksessänne, että te olisitte mielellänne varmistautuneet sen käyttöönotosta aikaisemmin. Te olette kuitenkin kymmenen vuotta jo tehneet töitä tämän parissa. Missä tässä nyt on este? Mitkä asiat jarruttavat. Te sanoitte näin. Olisin toivonut, että olisin voinut varmistaa niiden käyttöönoton aikaisemmin. Te olette kuitenkin kymmenen vuotta tehneet töitä näiden asioiden parissa. Mitkä nyt ovat syyt sille, että näin ei ole tapahtunut? Mitkä ovat esteet? No, kysymyksiä ei näytä olevan, joten annan komissiolle uudelleen puheenvuoron. Herra van der Lund, olkaa hyvä. Thank you very much for all these uh, very Kiitoksia kaikista relevanteista kysymyksistä. Aloitan tästä viimeisestä. Minkä takia tähän on mennyt kymmenen vuotta? Kun puhuin kymmenestä vuodesta, niin tarkoitan tietysti sitä, että tutkimus asiasta alkoi jo kymmenen vuotta sitten. Ja pääsyy, miksi tämä ehkä vielä ole toteutunut, johtuu siitä, että tällä on sellainen asia, joka vaatii jokaiselta suostumuksen aivan samasta asiasta. Se ei toimi, elleivät kaikki keskustele kaikkien kanssa. Joten tarvitaan koko sektori, mutta se ei riitä, vaan kaikki eri sektoreita, jotka sopivat siitä, miten asia viedään eteenpäin. Tämä vaikeuttaa asioita. Sitten toinen asia on siinä, että vaikka on monia kysymyksiä, niin äh, vuorovaikutteisesta liikenteestä syntyy kyllä yhteiskunnalle hyötyjä, kaikki hyötyvät, mutta ketkä tästä hyötyvät taloudellisesti on vaikea muuttaa tieliikenneturvallisuus yhteiskuntaisen hyödykkeenä äh, liiketoiminnalliseksi, jotta kaikki sopivat asiasta ja löytävät hyvät kannustimet ja syyt investoida tekee tästä niin vaikeaa. Ja jotta voidaan saada aikaan sellainen muutos, tämän takia olemme niin suuressa yhteydessä useisiin eri sidosryhmiin ja teollisuuteen, sanon jo tässä aikaisemmin, että kaikkein suurin sijoitus tulee alalta itseltään, kun ne varustavat ajoneuvot. Jos emme ole mukana niiden kanssa, tämä ei tapahdu ollenkaan, me tiedämme sen. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että teollisuus on mukana tässä asiassa kanssamme on toimijoita autoteollisuudesta koskien henkilöautoja ja kuorma-autoja ja niiden valmistajia. Samoin moottoripyörän valmistajat ovat mukana. Varmasti herra Kamp- Van der Kampun tästä tyytyväinen kuulossaan tämän. Sitten olemme saaneet sitoumuksen 16 jäsenvaltiolta, jotta otetaan yhdessä käyttöön tämä asia teollisuuden kanssa. Tämän takia me uskomme, että tällä kertaa tämä kyllä tulee onnistumaan. Monet ihmiset mainitsivat ongelmat, jotka liittyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tietysti, tietysti tämä asetus on sovellettava lainsäädäntöä tässä asiassa, joten delegoitu säädös ei muuta tätä asiaa, se ei pysty tulkitsemaan sitä eri tavalla, mutta luonnollisesti se voisi ja me yritämme puuttua johonkin käytännön kysymyksiin, mutta to- todellisuudessa komissio voi tehdä varsin vähän tällä saralla. Tämä riippuu niistä ihmisistä, jotka, jotka ovat mukana tässä. Heidän pitää todistaa tietosuojavaltuutetulle, että tässä toimitaan tämän asetuksen mukaisesti. Delegoidun säädöksen kautta emme voi antaa takeita siitä, miten tässä pitää toimia. Tämä vastuu kuuluu, kuuluu tietosuojaviranomaisille. Monet mainitsivat uudet teknologiat. Otamme todellakin tämän seikan huomioon täysin. Ja voimme toimia vain niin avoimesti kuin mahdollisesti ajatellen uutta kehitystä. Delegoitu säädös mainitsee juuri tämän asian suoraan, mutta strategia on oikeastaan se, että meillä ei ole tässä aikaa menetettävänä 22 000 ihmistä menettää henkensä Euroopan teillä joka vuosi mahdollisimman nopeasti, joten haluamme käytettävissä olevaa teknologiaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja meidän pitää olla avoimia myös tulevaisuuden huomisen teknologioille, näin teemmekin. Ja delegoidussa säädöksessä otetaan huomioon juuri se, että heti kun joku teknologia on valmista käytettäväksi harmonisoidulla tavalla, delegoitu säädös saa, siinä sitä muutetaan. Emme siis odota ja viittä vuotta, jotta nämä teknologiat sitten vasta otettaisiin mukaan. Ja vielä lopuksi vaikutusarviointia tehdään rinnakkaisesti ja se saadaan samanaikaisesti itse säädöksen kanssa. Toivottavasti tartuin tässä tai käsittelen kaikkia kysymyksiä aikarajoissa. Paljon kiitoksia Edustaja Van Windekamp, hyvin nopeasti lyhyt huomio. Olisin vielä tietää, mikä suhde tällä on yleiseen tietosuoja-asetukseen. Miten ne nivoutuvat toisiinsa? Ja nopea vastaus. Excellent question. I, I should... Erittäin hieno kysymys. Minun olisi pitänyt tämä mainita aikaisemmin. Kuten tuolla ruudulla juuri nyt näkyy, me olemme vakuuttautuneita siitä, että ähm, yhteenliitettävyys ja automaattiset järjestelmät ovat jotakin, joka tulee liittää tähän. Nämä järjestelmät ovat toimineet erillään, mutta olemme sitä mieltä, että ne pitäisi yhdistää. Monet toimet ja synergiat ovat sellaisia, että niitä on jo tarkasteltu ja komissio on jo automatisoidun yhden toimivan liikenteen osalta tehnyt tämän. Nyt sillä on tarkoitus kaikille kaikkien komission yksikön välillä yhteinen foorumi avata niin, että voisimme varmistaa se, että kaikki nämä mahdolliset synergiat toimivat. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että nämä kaikki järjestelmät ovat toisiaan tukevia ja me tarvitsemme niitä kaikkia. Paljon kiitoksia edust- herra van der Linde tästä vastauksesta. Luonnollisesti me tulemme vielä käsittelemään näitä kysymyksiä tulevina viikkoinakin. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt eteenpäin seuraavaan asiaan esityslistallamme. Hyvät kollegat, nyt meillä on keskustelu MOVE-osaston pääosaston, liikenteen liikkumisen pääosaston pääjohtajan kanssa. Vuonna 2017 joulukuussa te vierailitte täällä siitä on melkein vuosi, että me nopeasti että aloittaa uudelleen tämä hyvin hyödyllinen vuoropuhelu molempien toimielintemme kannalta. Aiheet eivät varmaankaan tässä ole vähäiset liikkuvuuspakettiin liittyen ja sen ulkopuolellakin. Paljon kiitoksia, herra Ololei. Meillä on yhteinen haaste kautemme loppuun asti. Meillä on nyt kahdeksan kuukautta aikaa tämän keskustelun jälkeen, kun aloitamme keskustelun koordinaattoreiden ja kaikkien muidenkin kesken. Äh, Paljon kiitoksia siitä, että olette vieraanamme ja olkaa hyvä pääjohtaja Ollila, joka hyvä. Karima, äh, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja Parahin Karima, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri ilo olla jälleen kerran liikennevaliokunnan kokouksessa keskustelemassa teidän kanssanne. Kaikki ovat havainneet, että aika rientää ja nyt ollaan jo nykyisen lainsäädäntökauden loppuvaiheessa sekä parlamentissa että Junckerin komissiossa – Siksi olisin painottaa sitä, kuinka paljon olen arvostanut, kuinka suuresti koko tiimin on arvostanut liikennevaliokunnan antaumusta, kun se on pyrkinyt eristämään EUn liikennepolitiikkaa ja liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä tällä lainsäädäntökaudella. Arvostan myöskin suuresti läheistä yhteistyötä komission ja parlamentin välillä. Yhteisen päättäväisyyden ja sitoumuksen kautta me voimme saada aukaan tulosta ja päästä yhteiseen tavoitteeseen ja saada merkittäviä tuloksia. Niitä onkin saatu. Olen varma, että niitä on vielä tulossa. Voisin myöskin kiittää liikennevaliokunnan jäseniä siitä, että ovat olleet mukana suurissa merkittävissä tapahtumissa, joita komission järjestäjät tai tukenut. Esimerkiksi viime syyskuussa epävirallinen neuvosto Tallinnassa, jossa peräkuutettiin sitä, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan verkkonapavälinettä välinettä ja arvostin myöskin suuresti teidän osallistumistanne TNT-päiville Ljubljanassa, jotka järjestetään Ljubljanassa. Erilaisella tavalla olette antaneet oman poliittisen uuttuvuutenne meidän tekemämme liikennealan työhön. Lämpimät kiitokset siitä erityisestikin puheenjohtaja Karima Dellille, joka on osallistunut innokkaasti ja erittäin rakentavassa hengessä aina näihin tapahtumiin ja myötävaikuttanut niiden onnistumiseen ja muutenkin yhteistyö hänen kanssaan on ollut erinomaista. Nyt kun todellakin yhteistyömme on viime metreillä, nyt olisi hyvä tilaisuus ottaa askel taaksepäin ja katsoa, mitä on saatu aikaan yhdessä toistaiseksi. Tärkeää on myöskin, että voin käydä lävitse joitakin asioita, jotka ovat vielä neuvottelupöydällä. Vaikka aika on vähän, nyt voimme yhdessä pyrkiä saamaan vielä lisätuloksia aikaan. Liikennealalla on erinomaisia mahdollisuuksia ja haasteita edessä uusia turvauhkia, turvallisuuskuiluja, digitalisoitumista, hiilestä luopumista ja muita tavoitteita ja liiketoimintamalleja joudutaan muuttamaan yhä globalisoituessa maailmassa. Ne ovat suuria haasteita ja nyt täytyy saada työpäätöksen monien tärkeiden asioiden kohdalla ennen kuin seuraava lainsäädäntökausi alkaa. Mitä nämä merkittävät menestystarinat ovat? Käydään näitä hieman lävitse yleisesti. Se, että poliittinen profiili, joka liikenteellä on, on kasvanut. Se on äärimmäisen tärkeää kokonaisvaltaisessa politiikassa, kun me pyrimme kestävään kasvuun ja luomaan uuden tyyppisiä laadukkaita työpaikkoja, uusia työpaikkoja. Tämä on heijastunut verkkojen Euroopan välineeseen ja muihin liikenteeseen liittyviin asiakokonaisuuksiin. Otetaan esimerkiksi EUn pitkän aikavälin budjetti kyse. Meillä on merkittävä rooli siellä. Sotilaisella puolella käytetään hyvin paljon synergiaa hyväksi liike- sotilaspuolen kanssa. Olemme pystyneet vastaamaan ympäristöön, kuluttajan suojan kilpailuun, teollisiin haasteisiin ja muihin haasteisiin kokonaisvaltaisemmalla tavalla kuin aiemmin. EUn ulkopolitiikankin puolella liikenteellä on merkittävä asemansa. Se on hyvin integroitu muuhun politiikkaan. Mitä yksittäisiin asiakokonaisuuksiin tulee, saattaa olla, että tästä on jo aikaa. Siitä olemme haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että se arvokkaalla tavalla tuki neljännen rautatiepaketin hyväksymistä vuonna 2016. Lisäksi se antoi tuen komission delegoidulle säännökselle, jolla rautatiealan infrastruktuurityötä pystyttiin edistämme vuonna 2017. Saimme myönteisen tuloksen myöskin lentoturvallisuusviraston uuden perusasetuksen osalta. Tämä on työtä, jota olemme saaneet tehtyä ja työtä, jota on saatu päätökseen. Asetus ostuu voimaan viikon kuluttua ja siksi kiittäisin parlamenttia erittäin arvokasta tarkistuksesta, jotka se teki ehdotuksen. Erityiskiitokset esittelijälle Herra Marineskulle, jonka vahva tuki oli erittäin tärkeä sen avulla saatiin aika tasapainon kompromissiteksti neuvoston kanssa. Asetus varmistaa turvallisen ja ympäristöystävällisen ilmaliikenteen EUn kansalaisia silmällä pitäen. Tehokas tasapainon kehys. sulkee olemassa olevat aukot, mitä tulee säätelyyn, niin otetaan samalla käyttöön tehokasta yhteistyötä turvallisuuden hallinnoinnissa ja edistetään innovaatiota ja uutta teknologiaa. Perusasetus oli erittäin tarpeen, jotta voimme pitää kiinni kansainvälisestä kilpailukyvystämme. Mitä maatieli, maaliikenteeseen tulee? Tieliikenneturvallisuus on teille tärkeää, se niin kuin meillekin. Se on lähinnä komission sydäntä. Haluaisin kiittää vahvasta ja jatkuvasta tuesta, jota olette antaneet tässäkin suhteessa. No, hyvin nopeasti pystyttiin hyväksymään ja parantamaan niin komission ehdotusta, joka liittyy kuljettajien pätevyyteen. Tämä on yksi menestystarina. Tästä on kerta enemmän myöhemmin. Voisin myöskin mainita, että mainita tärkeän sopimus saatiin aikaan ammattipätevyyden tunnustamisesta silloin, kun onko sisävesiliikenteen liikenteen harjoitteesta vuonna 2017. Tästä on merkittävää hyötyä tällä alalla, koska tämä helpottaa työvoiman liikkuvuutta ja tekee tästä ammatista paljon houkuttelevamman. Erityisesti tässä on hienoa, että TRAN-valiokunta edisti juuri tätä ympäristöystävällistä liikennemuotoa, sisävälisiä liikennettä. Vielä olemassa olevia haasteita sitten. Tässä muutama esimerkki jo saatiin menestystarinoista. Nyt täytyy katsoa, mitä täytyy vielä tehdä tulevina kuukausina. Ja hyvin paljon työtä on vielä. Ei on pitkän välin budjetti. Aloitetaanpa siitä. Sekä komissaari Bulci ja minä olemme ehdottaneet verkkojen välinen 21-27 uudistuksia. Ilmielin otan vastaan TRAN valikunnan laatiman mietinnön ja sitähän keskusteltiin jo viime viikolla. Ja CEF2 osalta on tärkeää että myöskin saada eristystä aika nopeasti. Uusi rahoituskehys täytyy saada hyväksyttää vielä ennen tämän parlamentin toimikauden päättymistä. Ja muutama seikka vielä ennen kuin tarkistus että aika umpeutuu. Kauden 2021-2027 arvioitiin, että TNT ydinverkot yksin edellyttävät 350 miljardia investointeja ja 700 miljardia vielä kaiken kattaviin verkostoihin ja muihin liikennemuotoihin. Kun otetaan huomioon investointitarpeet, olemme ehdottaneet, että 42,3 miljardia pistetään lisään SEFTiin. Tästä 36, 30,6 on määrätty liikennettä varten. Ehdotuksemme pitää yllä nykyistä budjettitasoa ja myöskin kohesiorahoitusta nykyisissä rahoituskehyksissä. Ja sosiaalisen liikkuvuuteen halutaan 6,5 miljardia. Tämä on aivan uusi asia. Eurooppalaiset liikenneverkostot on katsottu parhaaksi tavaksi saada aikaan edistystä siviilipuolella, mutta samalla otetaan huomioon sotilaspuolen tarpeet. TNT-verkostoista sitten. 11 eurooppalaista koordinaattoria sai työnsä päätöksen vuoden alussa yhdeksän ydinkäytävän ja ERTMS-järjestelmän osalta. Ja myöskin merten moottoritietä saatiin yksityiskohtaisen tarkastelun kohteeksi. Tämä työ saatiin valmiiksi. Ennen 2030 vuotta autan päästä tavoitteisiin, jotka nyt on asetettu. Ensimmäinen nelivuotinen EUn korantoreiden mandaatti päät- vuoden 2013 asetuksessa on nyt päättämässä kolmea uutta koordinaattoria on kuultu. Haluan varmistaa, että tulevat Euroopan koordinaattorit, Matias Sytte ja, ja Anne Jensen ja Iveta Radikova tekevät yhtä työtä kuin aiemmatkin koordinaattoreita. Yhdessä se välinen kanssa olemme tehneet asetusehdotuksen, jolla yksinkertaista hallinnollisia menettelyitä, joita TNT-hankkeiden täytäntöönpano helpottuu. Tarkoituksena luoda selkeyttä ja vähentää kustannuksia ja viiveitä. Kannustaisin teitä nopeasti etenemään tässäkin asiassa. Vuonna 2014 jälkeen SEF-liikennepuoli on tukenut yli 640 yhteisen edun mukaista hanketta. 32,3 miljardia on käytetty ja 40 miljardia on tehty yhteensä investointeja. 2000 tuen saajaa on toistaiseksi ollut suurin osa rahoituksesta annettu hankkeisiin, jotka edistävät kestäviä liikennemuotoja, kuten rautateitä ja sisävesiliikennettä. Horisontaalisia prioriteettejakin on, kuten innovointi, liikenteen hallintajärjestelmät, jotka parantavat yhteen toimivuutta ja turvallisuutta. Samalla SEFT-liikenne 11,4 miljardia, jotka sinne on annettu, on täysin otettu huomioon tulevissakin rahoitusnäkymisissä jatkossakin hallinnoimme SEFiä proaktiivisella tavalla, teemme yhteistyötä kollegoiden kanssa ja pian saadaan tarkempaa tietoa tulevasta 2017. Cesar ja Blending äh, tarjouskilpailut saadaan pian päätökseen. Valmistelee myöskin arviointimenettelyä 450 SEF, miljardin SEF-varojen osalta. 24. lokakuuta on viimeinen erilusten jättöpäivä. Tässä olla. Otetaan huomioon digitalisointi, liikenneturvallisuus ja intermodaalisuus. Valmistelin myöskin vuotuista työohjelmaa vuonna 2019 hankkeita varten koikien kattavan verkoston osalta ja myöskin rautatieliikenteen melun välttämiseksi. Teidän valiokuntana tai peräänkuulta, niin kuin aina olemme valmiita antamaan tietoja parlamentille kaikista näistä aloitteista ja keskustelemaan parlamentin kanssa joka vaiheessa. Nyt sitten liikkuvuuspaketti. Se on suurin hankepaketti, jota Junckerin komission aikana on edetetty. Tämä tärkeä paketti pitää sisällään komission tärkeät prioriteetit. Nyt pistetään täytäntöön ja uuden aikaistetaan sääntelykehystä liikennepuolella. Olemme päättäväisiä puuttumaan olemassa oleviin haasteisiin, jotka mainitsin aiemmin. Mikäli me saa näitä asioita päätökseen, tämä olisi hukattu mahdollisuus koko sektoria ja Eurooppaa silmällä pitäen. Mitä tulee liikkuvuuspaketti ykkösen, me kaikki tiedämme, että lukuisia ehdotuksia on edelleenkin, jotka jakavat mielipiteitä. Sitten olemme iloinen huomatessa, että sitten seikkojen suhteen on tapahtunut edistystä. Erityisestikin se, että neuvottelut on otettu neuvoston ja parlamentin välillä EETS-direktiivistä. Tämä on hyvä asia. Ensimmäinen 30 keskustelu järjestettiin heinäkuussa ja asiat menevät nyt oikeaan suuntaan. Toivon mukaan neuvottelut tästä melkoisen teknisestä asiasta saadaan päätöksen nopeasti vielä Itävallan karla kyseisessä tietullijärjestelmästä. Olen samaa mieltä siitä, olen iloinen siitä, että parlamentti on hyväksynyt, mietinnön. Ikävää, että neuvosto toistaiseksi ei ole vielä saanut yleistä kantansa sovittua. Tämä on osa kokonaisvaltaista neuvottelua, joka liittyy sosiaaliasioihin, sisämarkkina-asioihin. Merkittäviä mielipideeroja ei kuitenkaan ole tämän asian osalta, ei neuvostossa eikä myöskään parlamentissa. Haluaisin kiittää kaikkia liikennevaliokunnan esittelijöitä Salinia EETSstä Rova revota ja Rova Kluunia näistä muista asioista, kuten raskainen ajoneuvojen verotuksen osalta ja Rova ja hänen mietinnöstään Ertukia, Kapotaasista ja Fannikampia ajoja lepoajoista ja kaikkia muitakin esittelyitä, varjoesittelyitä, intensiivistä työstä liikennepaketin osalta, pikuispaketin osalta. Pahoittelemme sitä, että heinäkuussa hylättiin hyväksyttiin mietin, joka liittyy tärkeisiin sosiaalisiin sisämarkkina-asioihin. Tämä on hukattu mahdollisuus. Meillä on edelleenkin sama tunnettu ongelma tällä sektorilla, nimittäin on erilaisia ja epäkoordinoituja kansallisia sääntöjä monillakin aloilla. Nämä kansalliset säännöt eivät tätä tasavertaisia kilpailuolosuhteita liikennealan yrityksiä. Tämä on syytä, miksi olemme tarttuneet tähän haasteeseen eikä tässä myöskään saada samaa suojan tasoa kuljettajille, eikä samansuoista suojelua olisi haitallista operaattoreiden ja työntekijöiden kannalta kaikissa se valtioissa ja myöskin kulttien kannalta, mikä tähän asia ei saataisi kuntoon. Nyt meidän täytyy varmistaa, että sopimus saadaan aikaan tärkeiden seikkojen suhteen kapotaasiin, kotiin paluun, työntekijöiden lähettämisen ja työ- ja lepoaikojen suhteen. Olen vakuuttunut siitä, että yhteinen linjaus vielä syntyy, mikäli parlamentti ja neuvosto pitävät silmänsä auki, ovat avoimin mieliasian suhteen. Komissio helpottaa sopimuksen syntymistä. Tämä voi teille taata. Te Tran-valikunnassa pystytte luomaan olemaan pohjakompromissille esimerkiksi keskittymään yhteiseen eurooppalaiseen etuun ja myöskin kuljettajilla etuihin Euroopassa kaikkialla. Avoimet kysymykset ovat selviä. Kapotaasi, kotiinpaluu, työntekijän lähettäminen, ajata. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja halua saada riittävät kompromissit näissä kysymyksissä. Yksikään eu jäsenvaltio tai osapuoli ei voi saada kaikkea, mitä haluaa, eikä näin pidäkään olla. Tämä on kaikki neuvotteluiden ydin. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä me voimme saada aikaan tasapainoisen ratkaisun, joka on paljon parempi koko sektorin kannalta ja työntekijöiden kannalta kuin nykyinen status quo. Toivon mukaan Itävallan puheenjohtajakaudella saadaan vielä neuvoston kanta aikaan näissä tärkeissä kysymyksissä, niitä keskustelut voivat alkaa todenteolla. Luotamme teidän tukeen joustavuuteen, jotta ratkaisuja löytyy, ratkaisuja, jotka parantavat oikeudellista varmuutta liikennealalla silloin kun on kyse kansainvälisestä liikenteestä. muu pääosasto on teidän käytössänne 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa valmiita auttamaan. Sitten mobiilitietipaketti 2. Kiitä Rova aiotteuromaisesta mietinnöstä, joka liittyy yhdistettyyn liikenteeseen. Tänään valiokunta on tehnyt muutenkin niin erilaista työtä. Toivon mukaan neuvostossa aikaan yleisen lähestymistavan asiaan vielä Itävallan kaudella. Jotkut osapuolet eivät halua, että yhdistelmä liikenne edistyy, niin kun saatu sopimus tieliikennepaketista. Tästä huolimatta toivon, että parlamentti on valmis kolmikata keskustelua sitten, kun neuvosto on saanut yleisen linjauksen aikaan. Mitä yhdistelmä liikenteeseen muutenkin tulee, Komission kannalta ratkaisu, joka heikentäisi nykyistä tilannetta, on ratkaisu, jota me emme voi olla tukemassa. Me tulemme taistelemaan hyvän ratkaisun puolesta neuvoston kanssa myöskin. Mitä toiseen mobiliteettipakettiin tulee, puhtaat ja koskien direktiivit auttamaan merkittävällä tavalla vähentämään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Hienoa, että Tranvaliokunta antoi erittäin myönteisen lausunnon asian. Nyt täytyy varmistaa, että hyväksymme ja uudistamme direktiiviä vielä nykyisen parlamentin toimikaudella. Lopuksi vielä ehdotus, joka liittyy bussi- ja linja-autoliikennepalveluiden piiriin pääsyyn. Toivon, että ensimmäinen käsitys on nopeasti ja paremmin. Nyt täytyy saada samoja pyrkimyksiä aikaan myöskin neuvoston puolella. Kolmas liikennepaketti sitten. Nyt halutaan saada välineet, joilla pystytään saamaan aikaan turvallista, puhdasta ja tehokasta liikennettä kaikille kansalaisille. Ensimmäinen alue, tieliikenneturvallisuus, on erittäin tärkeässä asemassa meidän kaikkien esityslistalla ja hyvästä syystä. Huolimatta siitä, että erinomaista menestystä saatiin aikaan eu viime vuosikymmenenä, viime vuonna siitä olemme teidän 25 000 ihmistä kuoli tieliikenteessä viime vuonna EU:ssa ja kuusi kertaa enemmän haavoittui, loukkaantui vakavasti. Tiedän, että kaikki on edistystä tähän asiaan. Olen myös erittäin tietoinen teidän vahvasta jatkuvasta tuesta tässä kysymyksessä. Paketissa on mukana kaksi lainsäädäntöehdotusta liittyvät infrastruktuureihin ja ajoneuvoihin. Ehdotamme, että otetaan uuden tyyppistä turvateknologiaa käyttöön, esimerkiksi kaistavahdit, älykkäät, nopeudenvalvontajärjestelmät, autonomiset hätäjarrutusjärjestelmät, ja muutakin uusinta teknologiaa halutaan käyttöön, koska monet loukkaantuvat vakavasti juuri siksi, että tätä teknologiaa ei tällä hetkellä ole käytössä. Irtoimme myöskin, että parantaa sääntöjä liittyvät tieliikenteen infrastruktuurien hallintaan ja turvallisuuden hallintaan, ei pelkästään TNT-teillä, vaan myöskin muilla tärkeillä teillä. Nyt halutaan vähentää onnettomuusriskiä muillakin teillä. Tämä on suuri haaste neuvoston puolella. Haluamme myöskin kartoittaa antamusriskit koko tieliikenneverkostossa. Kumpikin ehdotus parantaa tietiliikenteen turvallisuutta ja toivon mukaan toimintaneuvottelut voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Miten meillä on myöskin kanssa digitaalisen puolen ehdotusta. Tämä ei parana, nämä ei perä pelkästään haavoittavaisten AC haavoittuvaisten tieliikenteen käyttäjien asemaa, vaan myöskin kuljettajien tilanne helpottuu. Eurooppalainen meri, meriliikenteen yhden luukun järjestelmä ja muut ovat keskenään täydentäviä. Ne vähentävät hallinnosta taakkaa ja helpottavat digitaalista yhteydenpitoa kaikissa operaatioissa EU-ssa. Tämä European Maritime Single Window järjestelmä ja tuo ehdotus, joka liittyy sähköisen rahdin liikenteen tietojärjestelmään, nämä parantavat tilannetta alalla. Lisäksi meillä on TNT-ehdotuksia, joilla yksinkertaistetaan aiemmin tehtyjä e- hankkeita tai säännöksiä. Ilomielin Olin iloinen siitä, että parlamentti on nimittänyt esittäjät näille asioille. Pyydän, että parlamentti nopeasti työtä ja hyväksyy mietinnöt niin, että kolmikantakeskustelut voidaan aloittaa. Sitten ilmailuala vielä. Yleisesti ottaen siinä on saatu hyvää edistystä aikaan. Monet asiat edistyneet esimerkiksi yhteenliittyvyys ja kilpailukyky. Kiitos mietinnöstä herra Telitskalle. hienoa, että kolmikantakeskustelu on otettu. Uudistuksen hyväksyminen on edelleenkin tärkeä, tärkeässä asemassa komission puolessa. On erittäin tärkeää, että lopuksi saadaan asetus, joka on tehokas ja toimiva ja antaa meille paremmat välineet kuin asetus tänä päivänä. Jatkossakin luotan siihen, että te tuette ja kannustatte neuvostoa saamaan sopimuksen ennen vuoden loppua. Hyvä edistystä on saatu aikaan myöskin kaiken kattavien ilmaliikennealan sopimusten aikaansaamiseksi lukuisien kumppaneiden kanssa. Jotkut niistä toivon mukaan saadaan vielä kuntoon lähitulevaisuudessa. Kaikkien sopimuksen allekirjoittaminen riippuu siitä, saadaanko ratkaistua se, kuinka määritellään EUn alue, EUn territoria EU-Ukraina kaiken kattava sopimus on ollut allekirjoittamatta yli viisi vuotta. Tämä on erittäin ikävä asia. Mitä tulee teknisiin muutoksiin, tehdään asetuksen 1008-2008 Tiedän, että Trano on jo hyväksynyt mietintönsä ja Itävallan takana otettu keskustelut AVIA-työryhmässä 13. heinäkuuta. Toivon tässäkin suhteessa kolmikata keskustelu voidaan ottaa syksyllä. Säätelyllisestä näkökulmasta SES 2 on yhä lainsäädännöllisen työn alla, vaikka sen tärkeimmät osaset ovat yhä perusteltuja. Kuten tiedätte, me tuemme parlamentin ponnistuksia, joita edustaja Marinesku on johtanut tämän työn jatkamisessa. Itävalta vaihtaa parhaita käytäntöjä tässä asiassa ja seuraa tässä Romania puheenjohtajamaana tarttuessaan työhön. Mitä tulee sitten raideliikenteen matkustajaoikeuksiin, on hienoa, että matkustajaliikenteen asetusta uudelleenarvioita on erityisen hienoa, että tässä parannetaan oikeusvarmuutta ja luodaan realismin ja kunnianhimon välille tasapainoa. Kuitenkin eräät äh, tarkistusluonnostukset äh, koskien äh, asetuksen menettelyllisiä osioita. Haluaisin muistuttaa kuitenkin siitä, että tässä kyseessä on paremman säätelyn yhteisen agendan mukainen uudelleen tarkastelu. Jos me nyt avaamme kaikki osiot, aikaa saattaa haaskantua. Me emme saa unohtaa sitä tarkoituksena on parantaa matkustajien oikeuksia ja taata tasapaino matkustajien oikeuksien ja taloudellisen vaikutuksen välillä rautatiesektorilla. Parlamentin tuki on aivan ensisijaisen tärkeää, jotta saamme todellisia tuloksia, parempaa liikkuvuutta, parempaa elämänlaatua. Meidän täytyy myöskin taata tasapuoliset toimintaedellytykset eurooppalaisille yrityksille. Tämä koskettaa rautatiesektoria. Tarkoituksena on auttaa kestävän, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän tuloksen saavuttamisessa. Komissio odottaa nopeaa päätöstä tässä asiassa. Mitä tulee sitten satamiin? Ähm, kesän neuvoston päätöksen jälkeen tämä asia etenee hyvällä tavalla. Ähm, kuten tiedätte, me olemme nyt parlamentissa ratkomassa äh, merten saastumista äh, koskettavaa laivoista roska kysymystä. Tässä tarkoituksena on luoda sekä kimmokkeita että valvovia toimia, jotka takaavat sen, että jäte tuodaan satamien käsittelylaitoksien. Erityisesti edustaja Meissnerin e- mietintö on hyvin tervetullut tässä yhteydessä. Komissio odottaa, että asia hyväksytään parlamentissa nopeasti niin, että jos syksyllä voitaisiin aloittaa trilogit, toivon, että tässä yhteiskunnassa lainsäätäjät saavat ensi vuoden alkupuolella päätöksen aikaan. Lopultakin en voi olla sanomatta muutamaa sanaa vielä Brexitistä. Kuten tiedätte, tämä on hyvin arkaluontoinen ja monimutkainen asia. Brexitillä on potentiaali luoda häiriöitä suuresti liikenteen, erityisesti ellei sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa saavu. Komissio on tiedottanut Euroopan parlamenttia, jäsenmaita sekä sidosryhmiä siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä saattaisi olla. On erityisen tärkeää, että me olemme valmistautuneet Brexitiin. Olemme jatkuvasti korostaneet valmistautumisen tärkeyttä, Euroopan unionin vastuuta, kansallisten viranomaisten roolia ja myöskin sidosryhmien roolia. Äh, me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä ähm, TNT-yhteysliikenteen ja meriliikenteen yhteydessä. Me tarkastelemme erilaisia Brexit-skenaarioita ja tarvetta toimintasuunnitelmille niiden toteutuessa. Yhteenvetona hyvät naiset ja herrat ja puheenjohtaja, haluaisin jälleen kerran kiittää siitä, että kutsuitte minut tänne Traniin tänään. Haluaisin kiittää jatkuvasta tuestanne viimeisen neljän vuoden aikana. Kuten tiedätte, olemme parlamentin ja komission toimikauden lopulle. ja nyt onkin aika tunnustaa, kuinka hienoa yhteistyö on ollut komission ja TRAN-valiokunnan välillä. Tästä huolimatta on tärkeämpää kuin koskaan, että me jatkamme ja vielä korostamme tätä yhteistyötä erityisesti sellaisissa tärkeissä kysymyksissä kuin liikenteen rahoittaminen ja liikkuvuuspaketit. Odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne ja pyrin vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin siinä ajassa, joka meillä on vielä käytössämme. Ja kollegani kirjaavat myöskin kysymyksiänne ylös, ellen voi niihin vasta tyhjentävästi. Me tulemme tämän jälkeen varmistamaan sen, että saatte minulta vastauksen kirjallisena. Kiitoksia. Merci, monsieur Lelay, pour... Paljon kiitoksia pääjohtaja Lelay siitä, että kävitte tämän kahdeksan kuukauden työlistamme läpi. Ja ennen kuin jatkamme, haluaisin tervehtiä nyt Dominik Rikkeen kollegamme ja ystävämme vierailijoita. Meillä on 18 SNCF, Ranskan valtiollisten rautateiden edustajaa täällä paikalla. Tervetuloa. Je suis désolé, vous... Pahoittelen, te Luulitte, että voitte livahtaa tänne valiokuntaan eh, salamyhkäisesti, mutta sepä ei onnistunut. Joka tapauksessa tervetuloa valiokuntaamme. Ja nyt pääjohtaja Ololai. Eh, tämä eh, esityslistamme on melkoisen täpärä kahdeksalle kuukaudelle. Ja haluaisin nyt tuoda yhden asian esiin, joka minua huojensi kesällä. Minä kuulin Gerovan siltaturman jälkeen sisäministerin toteavan, että tämä johtuu Euroopasta. Haluaisin nyt pyytää, että komissio toisi tosiasioita esiin. Tämä katastrofi ei johtunut Euroopasta. Tämä onnettomuus on seurassa siitä, että poliittisia valintoja, valintoja ei oltu tehty, erityisesti sitä, että infrastruktuuriturvallisuus olisi ollut prioriteettina nyt tai äh, kymmenen vuotta sitten. Näitä investointeja tarvitaan kansalaisten turvallisuudeksi ja on valitettavaa, että niitä ei ole tehty ja että sitten jälleen kerran sanotaan, että tämä on Euroopan syy. On hienoa, että komissio reagoi kyllä nopeasti, sillä jos jätetään tällainen Euroopan syyttely ilmaan liian pitkäksi aikaa, me emme pääse eteenpäin Euroopan tielle. Kiitokset siis tästä. Ja sitten vielä toinen asia, joka kesällä tapahtui ja josta haluaisin kiittää, koska tämä on lähellä sydäntäni, niin haluaisin kiittää näistä kansalaiskuulemisista koskien kesäaikaan siirtymistä. Tämä on todellinen onnistuminen. Tässä olemme saaneet kaikkein suurimman kansalaiskuulemisen Euroopassa aikaan yli 4,6 miljoonaa kahden tai kolmen viikon aikana vastasi tähän kysymykseen ja puheenjohtaja Junckerin kuulin toteavan, että nyt me kuuntelemme kansalaisia ja näin täytyy Euroopassa tehdä. Kansalaiskuulemiset ja näiden välineiden käyttäminen niin, että ihmiset tulisivat lähemmäksi näitä töitä, joita täällä valiokunnassa teemme ja päätöksiämme. Siitä on kyse, joten haluaisin kiittää tästäkin aloitteesta teitä. Nyt heti avaan keskustelun. Edustaja Wim van de Kamp, valitettavasti te saatte nyt vain kolme minuuttia, mutta teille, te olette niin tiivissanainen, tämä riittää kyllä. olkaa hyvä. Laudi voorzitter, dank u kiitoksia kovasti. Niin ajattelinkin jo, että keskeyttäisitte kokouksen ja avattaisiin tässä champagnepulloja kun kuuntelin tässä komission edustajan puheenvuoroa, olemme kyllä varmasti yksi maailman menestyksekkäimmistä valiokunnista. Olemme muuttaneet syvällisesti liikennepolitiikkaa. Ja ylistyksen ja innon yhteydessä into näkymässä tässä puheenvuorossa, mutta puheenjohtaja me tulemme tästä pikkukuplastamme ja meidän pitää aina olla varovaisia, että me liikaa ylistä itseämme, koska kuplan ulkopuolella meitä ei aina näin hyvin kohdalla kuin herra Hololai tänään antoi ymmärtää ja teki. Olenkin hyvin tyytyväinen, että hänen sävynsä oli sellainen, että hän usein puhui neuvoston suuntaan. Tästä oli samaa mieltä komissio ja parlamentti. Sehän on tunnettua. Me useammin olemme yhteisellä aaltopituudella kuin neuvosto. Eero Ololla oli tässä todella oikeassa. Minulla on neljä kysymystä. Ensimmäinen kysymys. En halua nyt häiritä mitenkään tätä juhlanpitoa, mutta ettekö se voinut hiukan aikaisemmin saada tämän liikkuvuuspaketit paketit kaksi ja kolme aikaan. Nyt meillä on kuusi kuukautta aikaa. Teillä, teillä meni neljä vuotta näihin kaksi ja kolme paketteihin ja niiden esittämiseen, ja minun mielestäni tämä olisi kyllä pitänyt, voinut tapahtua vähän aikaisemmin. Sitten verkkojen Euroopan väline puheenjohtaja, me valitamme vaadimme paljon tältä väliltä, mutta saamme vähemmän rahoja. Ja tässä on jatkuva keskustelu nykyhinnolla ja kiinteillä, ny, nykyhintojen ja kiinteiden hintojen väliltä jotakin sellaista. Mutta tosiasia kuitenkin on, että saamme vähemmän varo, varoja. Ja kuitenkin verkkojen Euroopan väline on yksi suuri, suuria EU-onnistumisia. Miten voitte tähän reagoida, herra Hollei? Sitten puheenjohtaja, yhä kasvavampi haaste on kestävyys ja liikenne. Miten ne yhdistetään? Tiedän, että herra Holleille Hollolei tuntee hyvin ilmailua ja haluaisinkin kuulla häneltä, miten IKEA, EU jatkavat eh, päästöjen käsittelyä. Tämä liittyy myös IMO ja merien päästöihin. Näillä asioilla tulee olemaan seuraavalla kaudella merkittävä rooli. Sitten vielä lopuksi tietysti tämä liikkuvuuspaketti yksi ihan kohta meillä on täällä koordinaattoreiden kokous ja puhumme tästä. Olen pannut merkille, että kaikki ovat levänneitä ja tiedän, että kaikilla on halua viedä loppuun tämä liikkuvuuspaketti yksi ja minä toivon, että marraskuun täysistunnossa voimme sitten valmistelun jälkeen tästä äänestää. Tämä kyllä maksaa hiukan hikeä, olen varma, mutta olen tässä teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että emme voi nyt unohtaa tätä asiakokonaisuutta, koska silloin tarmomme käytetään kyllä huonolla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Wim van de Kamp. Edustaja Ertug, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Hyvää huomenta. Hienoa nähdä teidät taas kerran, herra Hololei. Kiitos alustuksestanne. Esitän heti kolme kysymystäni. Yksi seikka, joka minulla on, on aivan erityisen tärkeä tai meille on tärkeä, on infrastruktuuri, jota pitäisi rakentaa tulevaisuutta silmällä pitäen, erityisestikin kun on kyse vaihtoehtoisista polttoaineista, vety, latausasemista, LNGstä, sähkö, latauspisteistä niin poispäin. Te tiedätkö, mistä on kyse. Nämä ovat ratkaisuja, mikäli haluamme päästä hiilen vähennystavoitteisiimme. Voisi kiittää komissiota siitä, että 800 miljoonaa euroa on annettu tätä varten tämän askel oikean suuntaan. Tiedämme tästä 800 miljoonasta, niin tiedämme, että se on vain pisara meressä, mutta siitä huolimatta, ei se nyt ole mikään pelkkä pisara meressä, mutta siitä huolimatta se ei vielä riitä varjoesittelyn kanssa yhdessä olen laatinut valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa viittaan siihen, kuinka voimme edistää tätä puolta ja kuinka kaiken kaikkiaan tarvitaan sen 2,5 miljardia euroa julkisia varoja. Tämä pitäisi olla mahdollista, koska loppuun lopuksi yksityisen yksityinen puoli kuitenkin maksaisi leijonan osan näistä kustannuksista. Oletteko samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi vihdoinkin saada nämä infrastruktuurit käyttöön ja edistää tätä puolta? Toinen kysymys. Viime viikolla Juncker ilmoitti, että neljän miljoonan kansalaisen toive nyt toteutuu. Internetissä kansalaiset osallistuivat kyselyyn. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat. Tässä oli erinomainen tulossa. En olisi kuvitellut, että niin moni ihminen olisi mennyt mukaan. Meidän täytyy kuitenkin tästä vielä jatkaa ja kysyisinkin, kuinka komissio aikoo nyt tulevina viikkoina ja kuukausina suhtautua siihen, että saadaan lainsäädäntöaloite aikaan vielä tällä lainsäädäntökaudella asiasta. Viimeinen kysymykseni liittyy ilmaliikenteeseen. Jo jonkin aikaa rouva komissaari Bulge on lupailut meille sitä, että sosiaalinen ulottuvuus ilmaliikenteeseen ilmaliikenteessä otettaisiin huomioon. Joulukuussa 2015 ilmaliikennealan koskevassa strategissa mainittiin jo sosiaalinen puoli. Sen jälkeen ei ollut kuullut asiasta sanaakaan eikä mitään konkreettista ole tapahtunut. Te olette teettänyt komissiossa tutkimuksen näistä epävarmoista, epätyypillisistä työsuhteista, nollatuntisopimuksista ja muista – ja nämä ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, kun tarkastelen kansallista lainsäädäntöä. Minun kysymykseni teille, herra Hololle, on se, että minkälainen poliittinen viesti tämä lähettää, minkälaisen, sosiaalisen, minkälaisen viestin tämä lähettää teidän suunnaltanne sosiaalisesta puolesta, mikäli tällä tavalla työolosuhteiden puolella voidaan sosiaalista dumppausta harjoittaa. Edustaja Foster, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia erittäin kattavasta palautteesta koskien niitä asioita, jotka me olemme tietenkin tehneet erittäin hyvin ja myöskin koskien aloja, joihin pitäisi nyt puuttua vielä, kuten liikkuvuuspaketit, mutta minä olen näistä mieltä, että jos tahtoa löytyy, niin kaikki on mahdollista. Henkilökohtaisesti minä en tule olemaan seuraavalla kaudella täällä. Minä olen hyvin ylpeä siitä, mitä olemme vuosien aikana tehneet eh, liikennevaliokunnassa ja työstä, jota olemme tehneet komission rinnalla. Olen aina ollut, toivottavasti te olette tässä samaa mieltä. Minä uskon, että saamme mm, parhaita mahdollisia tuloksia aikaan. Haluaisin Winvandekampia tässä ehm, heijastella verkkojen Eurooppaan liittyen, jos katsomme heisen rahoitusta, talousarviota, niin edespäin eh, uskoakseni on melkoisen perusteltua, että liikennehankkeilla pitäisi olla riittävä rahoitus ja että tämä riittävä rahoitus taataan. Kaikki ovat tästä samaa mieltä, kun me puhumme erilaisista seuraamuksista, saastumisesta ja muusta. Kaikki ovat samaa mieltä, että riittävä infrastruktuuri on tarpeen. Nyt menen erääseen lempiaiheesta, niin kuten tiedätte varmaankin Kyseessä on ilmailuala. Te olette melkoisen aikana oikeassa siinä, että EAssa piti saattaa ajan tasalle. En nyt mainitse tätä vain siksi, että meillä on esittelijä täällä valiokunnassa ollut, mutta tämä on ollut erittäin tärkeää työtä. Tässä on kuitenkin yksi asia, joka minua huolestuttaa. Se, että tämä 261-asetus vuodesta toiseen ja toiseen ja roikkumaan. Kaikenlaisia selityksiä sille on, että neuvosto on jumittanut asian etenemisen, mutta todellisuus on se, että siellä tahtoa ei ole ratkoa kysymystä. Ja komissiokin uskoakseni on antanut jonkin verran ohjelinjoja ongelman ratkaisemiksi, mutta monissa ydinkysymyksissä, monissa jäsenmaissa oikeudessa ratkaisut ovat olleet erilaisia samoissa tilanteissa. Tämä on varsinainen sekasotku. Tässä meidän pitäisi tarkastella tilannetta myöskin, kun meillä on äh, ATM ja äh, ilmaliikenteen eh, hallintaan liittyviä kysymyksiä. Ja en nyt halua tässä liian pitkälle, mutta katsomme eh, siitä, kuinka paljon lakkoja meillä on ilmaliikenteen valvonnassa Ranskassa ja muuallakin. Tämä on aivan pöyristyttävä. Tietenkään me ei voi puuttua eh, yksittäisten organisaatioiden työtaistelutoimiin. Tämä kuuluu jäsenmaille, mutta meillä on tämän lisäksi myöskin matkustajien oikeudet. Tietenkin työntekijöiden oikeudet ovat olemassa, mutta heillä on velvollisuutensa matkustajia kohtaan. Ja tämä häiriö on ollut valtava. Ja sen seuraamusvaikutukset ja kustannukset ja tämä koko häiriö, joka on aiheutunut, tätä ei voida hyväksyä. Minä on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla poliittiset tahto, että pääsisimme äm, tästä eroon. Tiedän, että nyt jäsenmaat vihdoin kannattavat infrastruktuuria alalla me tiedämme, että tarvitsemme enemmän infrastruktuuria, parempaa sellaista, että tämä on jäsenmaiden vastuulla. Niiden pitäisi toimia. Ja tämän lisäksi hyvä puheenjohtaja, vieraamme, haluaisin kiittää. Monissa näissä asioissa, kuten totiitte, löydämme kyllä tien päästä eteenpäin ennen kautemme loppua. Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, I would like to appreciate... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ensin pääjohtajan kat- kattavasta katsauksesta. Pitkälti jaan hänen näkemyksensä. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä hän puhui liikenteen poliittisesta merkityksessä. Se onkin todella relevantteja riippumatta arvostelusta, vaikka TNT-verkkoja kohtaan, niin tällä tavalla juuri voidaan kuitenkin edistää liikennettä, parantaa sen roolia. Ja tässä valiokunnassa olemme onnistuneet asiassa ja on myös tehnyt hyvää työtä. Sitten voidaan arvioida asioita myönteisesti, mutta suuri ei ole välttämättä samaa mieltä. Ja tässä tarvitaan parannuksia. Joskus TNT-koordinaattorit tekevät loistavaa työtä. Kun kuuntelen heitä täällä tässä salissa tai jossakin muualla, niin minun täytyy sanoa, että joskus minun on vaikea kyllä ymmärtää, minkälaista edistystä tässä on saatu aikaan. Puhumattakaan suuresta yleisöstä nyt sitten siihen kysymykseen, miten me kommunikoimme. Mielestäni meidän pitää pystyä paremmin viestimään, käyttämään parempia indikaattoreja, valvoa täytäntöönpanoa ja hoitaa viestintää. Ja Henri varmasti samaa mieltä kanssa niin siitä, että kiemaissa voisimme kiinnittää hiukan huomiota tähän kielenkäyttöön, mutta en halua puhua mitä propagandisesti, mutta me pitää muuttaa sitä, miten arvioimme tilannetta, mutta myös miten kerromme siitä. Sitten verkkojen välineestä olen aika luottavainen, eli niin ajatellen kokonaissummaa. Kollegat olivat oikeassa, kun sanoivat, että meidän täytyy pystyä tässä parempaan. Odotan myös Jean-Claude Junckerin puheenvuoron unionin tilasta, koska tiedän, että te ette voi tätä kommentoida, mutta haluaisin nähdä, ymmärtääkö hän lopultakin nyt liikenteen merkityksen EU-politiikkojen parissa. Olen todellakin kaivannut paljon vahvempaa äh, tästä asiasta, joka on näin ratkaisevan tärkeä kansalaisille, yrityksille ja kasvun kannalta tärkeää, joten olen toivottavasti tämä viesti nyt on mennyt perille. Sitten jostakin asiakokonaisuuksista liikkuvuuspaketista. Uskon, että me haluamme tuloksia. Olen samaa mieltä kanssanne, että menetimme mahdollisuuden 4. heinäkuuta mutta emme halua tässä onnistua hintaa mihin hyvänsä. Komission pitäisi ymmärtää se, että sen sijaan, että on huonoa lainsäädäntöä, joka on ehkä toiseksi äh, pienin paha, jos se olisi ollenkaan lainsäädäntöä, mutta se tarvitaan tasapainoisia lopputuloksia ja meidän pitää ponnistella kovasti sen eteen. <laughs> Let me just uh, make three final... Sitten kolme kommenttia tähän loppuun. Arvostaisin kovasti, jos komission kauden lopulla antaisi sen testamentin tulevaisuuden varalta, jotta nähtäisiin, missä pitää vielä jatkaa työtä hiukan. Tällainen asiakirja olisi hyvä. Ja ihmisten pitäisi voida ymmärtää tätä tekstiä myös. Pitäisi nähdä, missä on onnistuttu ja missä ei ole tartuttu kaikkiin tilaisuuteen. Se näkyy kovasti myös eri poliittisissa kysymyksissä. Sitten vielä pari kommenttia liitty- verk- yhteenliitettävyysindeksit. Tämä tuntuu pieneltä kysymykseltä, mutta se on hyvin relevantti asia, kun ajatellaan liikennepolitiikkoja. Meidän pitäisi kehittää tätä eteenpäin. Sitten vielä lopuksi Brexitistä tiedän, että tämä on nyt Michel Barnier käsissä ja asian eteen ponnistellaan kovasti, mutta kun me keskustelemme hänen kanssaan joidenkin muiden virkamiesten kanssa, eri työryhmissä, niin todellakin haluaisin nähdä, että lainsäädännöstä kerrotaan selkeästi, mitä meidän pitää tehdä, ja ilman, että mitenkään puuttumme Brexit-neuvotteluihin, niin meidän pitäisi kuitenkin jotenkin siihen vaikuttaa tämän valiokunnan kautta. Paljon kiitoksia edustaja Teliska. Huomaamme, että te olette oikein tunteella mukana tässä työssä ja ylitit tässä hiukan kolme minuuttiakin. No, Olkoon nyt kerrankin. Edustaja Lundi, olkaa hyvä. Tack så mycket, fru ordförande. Och eh, tack generalsekreterare Hololai för att du kommer hit och svarar på våra frågor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin pääjohtaja Hololai siitä, että vastaatte meidän kysymyksiin täällä tänään. Ilmastokriisi tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa toimintatapojamme. Usein Ihmisten pitäisi mennä junalla, mutta siitä huolimatta he vain lentävät paikasta toiseen. Mutta usein lentäminen on halvempaa kuin junalla meneminen, junalla kulkeminen. Tai pitäisi tehdä jotakin. Lentolipun ostaminen saattaa olla helpompaa myöskin kuin junalipun ostaminen. On myös erilaisia verkkosivuja, joiden kautta on helppo varata lentoja. Ja vielä lentoja on helpompi vertailla keskenään, mutta mikäli varaa pitkän junamatkan, joka menee rajan yli, niin usein joutuu menemään joka ikisen kansallisen rautatieyhtiön pakeille saadakseen lipun. Ja tähän menee paljon aikaa, varsinkin jos pitkää matkaa suunnittelee ja monia junanvaihtoja on edessä. Tämä on hankalaa. Yksi tapa saada ihmiset käyttämään enemmän junaa on se, että parannetaan lippujen varausjärjestelmää. Tämä edellyttää poliittista aloitteellisuutta, koska rautatieyhtiöt toimivat monopolien tavan, eivätkä halua tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Voitaisiin olla järjestelmä, että rautatialan yrittäjät tai liikenteenharjoittaja tavaisivat verkkosivunsa muidenkin käyttöön niin, että voisi verkkosivulta ostaa matkan Euroopan halki, Euroopan laidalta toiselle, ja ihmiset voisivat vertailla myöskin eri palveluntarjoajia sama tapa kuin lentoliikenteen puolella voi tehdä. Tällä tavalla saataisiin junat enemmän käyttöön. Grazie. Grazie Presidente, grazie al direttore. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän pääjohtajaa kokoukseen saapumisesta. Yhdestä asiasta haluaisin puhua verkkojen Euroopan varat, eteläiselle Euroopan infrastruktuurin liikennevarat Euroopalle Ja merkitykset tulee yhä suurempaa ajatellen turvallisuutta, kansallisen turvallisuutta, koska niidenkään rahat eivät riitä. Ja meripolitiikastakin jyllää kilpailupolitiikka ja prioriteetit, ja mitä tulee johonkin käytäviin, mutta Italiassa hallitukset tekevät valintoja, jotka puoltavat keskeistä verkostoa eikä muuta osaa maassa. Viime ohjelmakaudella Italia ei esittänyt mitään hankkeita Etelä-Italian puolesta ja keskittyy keske, keskeisiin verkkoihin. Eikö ole vaarasta, näin tapahtuu seuraavallakin vaalikaudella, seuraavallakin ohjelmakaudella. Ja kesken Eurooppa hyötyy Etelä-Euroopan kustannuksella. Tietenkin tämä on kansallinenkin kysymys, niin kuin sanoin, mutta Italia jälleen kerran voisi käyttää verkkojen Eurooppa-rahoitusta rahoittaakseen etelän liikennettä, eikä se kyllä auta kohesiopolitiikan kannalta yhtään. Ja sitten tähän liittyy vielä tämä sotilainen liikkuvuuskin. Sitten Euroopan yhtenäinen ilma-ala. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tässä on vielä tässä on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin päästään neljän päätavoitteeseen. Jotta saan aikaan tuloksellisuutta ja tehokkuutta, tarvitaan mittakaavaetuja yhä enemmässä määrin. Sitten tullaan sulkemaan Padovan ja Brindisin valvonta yksiköt. Ettekö ole sitä mieltä, että yhteisen ilmatilan pitäisi saada meitä tarkastelemaan asioita uudella tavalla ennen kuin päätämme tulevista ohjelmista. Ettekö usko, että olisi vaara siitä, että tu- turvallisuus kärsii tästä tilanteesta ja meidän pitäisi oikeastaan lykätä sitä, milloin viitekausi kolme tulee voimaan. Sitten eh, lentohenkilöstökuntaan. Mitä, mit, entä tämä epätyypillinen tapa, jolla heitä eh, palkataan? Mitä tällä asialla voisi tehdä? Minulla on vielä muutama sekunti aika. Puhun vielä liikkuvuuspaketista. Olemme tehneet valtavasti työtä jotta ratkaisisimme ongelmat tieliikenteen osalla puhun kabotaasikysymyksistä, sosiaalista polkumyynnistä ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Tämä on tavallaan jonkinlaista orjuuttamistakin jo, tällainen polkumyynti. Tarvitsemme tällä asialle ratkaisun ja niin kuin en valiokunta olemme samaa mieltä, että pitäisi harjoittaa suurempaa valvontaa, pitäisi olla selkeämmät säännöt, käyttää teknologiaa, ajattelen ajopiirtureita ja muita, ja tarvitaan pilottihankkeita. Meidän pitää todellakin ponnistella sen eteen, että voisimme voittaa jakaumat ennen, tällä kaudella ennen vaaleja ja auttaa näitä sektoreita. Mitä olette tästä mieltä? Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten pääjohtaja Hollein. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille koordinaattoreille heidän kommenteistaan ja kysymyksistään. Yritän nyt vastata niihin parhaan kykyni mukaan. Ensinnäkin haluaisin aloittaa kenties kommentoimalla sitä, mitä te itse sanoitte, puheenjohtaja. Jälleen kerran kiitos teille ystäväisistä sanoistanne. Uskon, että kesän aikana tapahtui merkittävä tragedia. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssani siitä, että hyvin monia monimutkaisia kysymyksiä liittyy siihen, miksi onnettomuuksia tapahtua. Ei ole nyt mitään tekemistä tämän kanssa. Päinvastoin olemme osa ratkaisua, emme osa ongelmaa. Pidän myöskin sitä tavasta, että ilmaisitte tämän asian, puheenjohtaja. Kiitos myöskin kommenteista, kesäaikaan. Se oli aivan ennen kuulumaton asia. Silloin kun avasimme tämän kansallisten kuulemisen, meillä oli pieniä teknisiä ongelmia, koska me ikinä kuvitelleet, että niin moni ihminen vastaisi heti ensimmäisinä päivinä pienten teknisten ongelmien vuoksi. Järjestelmä sitten toimii ja 4,6 miljoonaa vastausta saatiin. Monta kertaa enemmän kuin missään muussa kansallisten kuulemisessa. Tämä osoitti kuinka valtavan kiinnostuneita kansalaiset ovat tästä asiasta. Tämä on erinomainen tapa saada kansalaiset mukaan ja antaa kansalaiset tilaisuus vaikuttaa asioihin. Niitä kansalaiset myöhemmin myöskin näkevät tulokset. Kiitoksia nyt osallistumisesta ja nyt täytyy toimia asiassa. Vastauksena Ertuukille totesin, että hän puhui myös kesäajasta hän kysyi, mitä nyt tehdään tuloksille. On tullut melkoisen selväksi, että komissaari Bulch ja puheenjohtaja Juncker ovat hyvin voimakkaasti ottaneet kantaa jatkotoimiin. Tästä puhuttiin myöskin kollegion seminaarissa. Juncker selkeästi totesi, että komissio tarkastelee nykyistä järjestelmää, pohtii sitä ja sitten analysoi konsultoinnin tuloksen. Tulokset tullaan julkaisemaan tulevina viikkoina. Tämä tarkoittaisi myöskin, että mikä te kysytte, tuleeko tässä yhteispäätösmenettely käyttöön? Vastaus on kyllä. Komissio tulee tekemään ehdotuksen erittäin todennäköisesti. Siinä otetaan huomioon kansalaisten voimakas kannanotto. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisten mielestä meidän pitäisi luopua kesäaikaan siirtymisestä. Mutta toissijaisuuden hengessä kuitenkin täytyy toimia – toimia suuresti suurissa asioissa jättää pienet asiat jäsenvaltio tämän periaatteena. voit sitten päättää, mihin aikaan ne haluat jäädä. Tärkein vastaukseni on tässä se, että kyllä me tulemme analysoimaan konsultoinnin tuloksia ja komissio tulee tekemään ehdotuksen. Miksi olemme nopeuttaneet tätä? Me haluamme, että vielä tämä parlamentti saa tilaisuuden sanoa, mitä mieltä se on asiasta. Mikäli asia lykkääntyy ja kestää kauan ennen kuin asia saadaan hoidettua, niin tämä parlamentti ei voi enää ottaa kantaa. Toivon, että te voitte päättää, mitä tästä seuraa tästä kansallisten kuulemisesta. Just. Herra eli pieni oikaisu, jos tämä asia on esityslistalla, ää, siis kesäaikaan muuttu, niin se johtuu liikennevaliokunnan tekemästä työstä. Ei voida sanoa, että me, se on juuri liikennevaliokunnan ansiosta tämä enemmistö saatiin. Me laadimme tästä päätöslausumaa, että tämä johtuu kyllä meistä, että mehän tehdään käsikädessä työtä. Halusin täsmentää, että tämä on todellakin meidän valiokuntamme voitto. Madam Chair, you are, you puheenjohtaja olette aivan oikeassa, mutta vähän lannistuin herra Vandekamin puheenvuorosta. En saa, halunnut olla liian positiivinen valiokunnan suunta, siksi en sitä nyt ottanut tässä niin esille. Mutta olette kyllä aivan oikeassa. Tällä valiokunnalla on ollut tässä tärkeä rooli, jotta komissio vie aktiivisesti eteenpäin tarvittavia toimenpiteitä asiassa. Sitten herra Van de Kampin kysymykseen uskon, että meidän pitäisi puhua myös näistä menestyksistä ja onnistumisista, eikä vain siitä, mitä vielä pitää tehdä ja missä olemme epäonnistuneet. Tiedän, että te olette hyvin vaatimaton näissä kysymyksissä ja ehkä haluaisitte nähdä, että saisimme vielä enemmänkin irti kaikesta. Minä olen kyllä optimistinen henkilö luonteeltani ja haluan aina nähdä lasin puoliksi täytäneen. It's also important to remind about that. Haluaisin muistuttaa tästä. Siis me olemme myötävaikuttaneet tähän myönteiseen agendaan myös, ja jatkossakin tulemme tämän valiokunnan kanssa näin tekemään, ja aivan erityisesti juuri teidän valiokuntanne kanssa. Ja kyllä, uskon myös, kun te puhuitte liikkuvuuspaketista yksi ja kol, kaksi ja kolme, että olisi pitä, voitu toimia nopeammin. No kyllä olisi voitukin, mutta samalla piti varmistaa, että laatu, parempi lainsäädäntö, säätely, tähän kaikkeen menee oma aikansa, jos halutaan sellainen ehdotus pöydälle, mikä meille kelpaa ja jota voimme puolustaa sisällön ja laadun, laadun kannalta. Aina tällainen kilpailu on tavallaan meneillä, kilpaillaan sen välillä, halutaanko nopeammin asiat kuntoon vai parempi laatusta tavaraa. Eikä oikein kummastakaan voisi luopua. Niin, aina pystymme parempaan ja aina voidaan toimia ripeämmin, mutta nämä nyt ovat nämä elämän realiteetteja ja mielestäni ehdotus itse ansaitsi sen, että sitä käsiteltiin hiukan enemmän aikaa ja kypsyteltiin, jotta saatiin sitten myös parempi, parempi laatuinen lopputulos. Sitten verkkojen Eurooppa-väline, se on ollut loistoväline. Tämä valiokunta on vahvasti puolustanut ja vienyt eteenpäin SEF-välinettä ja eri yhteyksillä olette käsitelleet myös verkkojen Euroopan välinen tulevaisuudesta. Tämä on ollut todellakin merkittävä sen kannalta, että meillä on nyt näin hyvä ehdotus yleensä pöydällä. Kyllä aina varoja pitäisi, voisi olla enemmän, kukaan tätä ei haluaisi, mutta pitää ymmärtää myös tämän monivuotisen rahoituskehyksen konteksti, jota komissio on ehdottanut, ja on ihan fakta, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, missä meillä on vähemmän varoja kokonaisuutenaan, ja meidän pitää tehdä valintoja, ja kuten aivan hyvin tiedätte, suurin osa budjettikohdista itse asiassa kärsi leikkauksista, ja samalla kuitenkaan nämä leikkaukset eivät kohdistuneet verkkojen Eurooppaan. Meillä ei ole e- vähempää rahaa, mutta ei, tai enempää rahaa, mutta ei myös vähempää, jos kootaan kaikki elementit yhteen. Ja tarinahan ei ole vielä kerrottu, koska koska MFF-neuvottelut vielä jatkuvat ja parlamentti yhdessä neuvoston kanssa tulee neuvottelemaan siitä, mikä on lopputulos monivuotisen monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja olen varma, että pyritte erittäin kunnianhimoiseen ratkaisuun verkkojen Euroopan välinen kannalta, että saadaan tarvittavat investoinnit toteutettua. Viittasin aikaisemmin 350 miljardin. Niin, voimme kyllä käyttää paljon enemmänkin liikenteeseen, se on ihan kiistatonta, mutta meidän täytyy myös ymmärtää kaikki muut uudet haasteet, joita Euroopassa on vaikka maahanmuutto, rajavalvonta ja rajasuojelu ja niin edelleen. Tietenkin paljon rahaa täytyy siirtää sivuun muutenkin, joten oikean tasapainon löytäminen on tässäkin tärkeää ja valiokuntahan on kovin sitoutunut korostamaan liikenteellä samalla tietenkin. Sitten kysymys liikenteen kestävyydestä. Tämä onkin ollut kovasti valiokunnan keskeistä työsarkaa ja komissio on myös aina korostanut, kuinka tärkeää liikenteen hiilijalanjäljen vähentäminen on. Liikennehän on edelleenkin huomattava hiilidioksidipäästön aiheuttaja ja toimenpiteet, joihin ryhdymme, niiden pitää olla vakavia, vakavahenkisiä. Ja meidän pitää ajatella eri ehdotukset, olemme tehneet, niin meidän pitää olla niiden suhteen vakavissa, mitä tulee hiilen vähentämiseen. Tiedämme senkin, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei ole alueellista, vaan globaalia, ja siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että muut globaalit avaintoimijat ovat mukana tässä, koska luonto ei tunne rajoja eikä taivaskaan, ja tämän takia ne keskustelut, joita kävimme Ikeassa ja Imossa, tämän komission kannalla ovat olleet olennaisen merkittäviä. Muistan kaksi vuotta sitten, kun minulla oli tilaisuus ylpeänä esitellä valiokunnassanne IKEA-neuvottelujen tuloksia ja pystymme helpottamaan saamaan aikaan ensimmäisen alakohtaisen sopimuksen siitä, että pyrittiin vähentämään päästöjä ilman alalla. Saimme puitteet silloin aikaan ja tietysti paholainen piilee yksityiskohdissa. Nyt meidän olemme saaneet kuitenkin myönteisiä rohkaisevia tuloksia ikea neuvoston kokouksesta kesäkuussa. Ja tämä asian jatkuu vielä syksyllä, mutta olemme varmasti matkalla kohti globaalia järjestelmää, joka on myös kunnianhimoinen. Ja vieläkin tärkeämpää on, että meidän täytyy saada yhä enemmän maita osallistumaan. Toistaiseksi noin 75 maata. Voi tämän tarkistaakin kyllä, mutta ei se nyt varmaan ole tässä osa välttämätöntä. Mutta siis suurin piirtein tämä, tämä, tämä on mukana, mutta enemmänkin pitää pystyä tekemään. Ja olemme yhteydessä eri tahoihin, esimerkiksi kehitysmaihin, ja pyrimme saamaan niitä mukaan toimintaan. Tämä työ ei ole vielä valmista, mutta kuulimme juuri tähän suuntaan. Ja voin vakuuttaa teille, että komissio oli Ikeon neuvostossa ja antoi erittäin tärkeän puheenvuoron ennen kesäkuun neuvoston kokousta ja jatkamme samaa työtä syksyn aikana. Ja pyrimme saamaan aikaan ilmailun alalla globaalin sopimuksen. Sitten eh, kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO senkin suhteen pystyttiin saamaan aikaan kunnianhimoisia suunnitelmia, mitä tulee päästöihin merenkulkualalla. Nyt jälleen sama asia. On var- tärkeää varmistaa, että kaikki toteutuu käytännössä ja tiedämme täsmästi, miten päästään vuoteen 2050, miten pystymme leikkaamaan jo niin, niin paljon päästöjä kuin on sovittukin. Komission ja unionin tämän, näiden valiokuntien kautta olemme, pystytty, olemme pystyneet helpottamaan tällaisia kansallis, kansainvälisiä sopimuksia niin aikaansaamista, ja komission pitää pyrkiä juuri tähän, koska tämä on ainoa tapa, miten voimme globaalisti myös edistyä asioissa, ja näin tulemme tekemään jatkossakin sitten liik- vähähiilinen liikkuvuus ja infrastruktuuri. Uskon tos- tosiaankin, että tässä tarvitaan enemmän varoja ja ei kovinkaan kauan sitten muistan, että meillä oli hyvin hyödyllinen keskustelu teidän johdollanne siitä, miten voidaan edistää ja tehostaa vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Kyllä, tässä infrastruktuurin avainasemassa tarvitsemme sähköautoja varten infrastruktuuria ja myös sellaista infrastruktuuria tarvitaan. Äh, kaasua tässä tarvitaan investointeja. Meillä on myös direktiivin vaihtoehtoisista energialähteistä ja meidän pitää varmistaa, että se täytäntöön pannaan niin, että äh, jäsenvaltiot myös investoivat sähköisiin latausasemiin, mutta myös muihin, muun tyyppisiin asemiin. Sitten meidän pitää ajatella hiukan luovammin ja olisi ehkä hyvä nähdä, minkälaisia muita välineitä meillä voi olla. Ja tiedän, että yksi tällainen ajatus on ollut puhtaan liikkuvuuden rahasto ja tässä te olette olleet myös aktiivisina ja edistäneet tämän asian käsittelyä. sitten itsekin mainita viimeisen TEN komitean kokouksen aikana kun keskusteltiin tästä, että vielä ei ole päätetty rahaston yksityiskohdista, mutta voimme varmasti tehdä tässä yhteistyötä ja tarkastella, saisiko se jotakin lisäarvoa tulevaisuuden varalta ja miten se voisi auttaa sitä, siinä, että nopeammin siirryttäisiin kohti ratkaisuja. Sitten Rouva Kosta, kiitoksia teidän kommenteistanne kovasti ja kiitos yhteistyöstä. Tiedän, että olette täällä vielä aika pitkään, mutta joka tapauksessa haluaisin sanoa, että sitten kun te lähdette, niin varmasti tulemme teitä kaipaamaan, koska ihan niin kuin tekin sanoitte, te olette tukeneet asioita monta kertaa, mutta myös olet kriittinen ja tämä, tätä kautta voidaankin sitten käydä hyvää keskustelua. Ja mielestäni keskustelu on ollut aina todella hyödyllistä ja toivottavasti tämä on ihan, voitte, voitte olla samaa mieltä sitten vielä verkkojen Euroopasta on hyvä, että on tällainen järkevä väline, jolla voidaan tehostaa infrastruktuurihankkeita. Tässä olemme todellakin samalla sivulla. sivulla. Tämä verkkojen Eurooppa on osoittautunut niin hyväksi välineeksi, että nyt nähdään oikeastaan jo 100 prosenttisesti on varat sidottu sen osalta. Nyt nähdään, kuinka aktiivisesti sitä on käytetty. Sitten ilmailusta te mainitsitte 261 asetuksen ja itsekin selititte ja kiitän tästä kovasti. Painitsette näitä haasteita, joita edessä on, jotta pystymme edistymään näissä asioissa. Olen täysin samaa teidän kanssanne sikäli, että on ollut todella valitettava, että viiden vuoden ajan emme ole edistyneet ollenkaan, emmekä ole laiskoinakaan istuneet. Olemme yrittäneet jatkuvasti aktiivisesti toimia eri puheenjohtajaksen aikana, mutta yksi ongelma on ollut, joka liittyy territorian määritelmään, ja se on oikeastaan varjostanut kaikkia neuvottelua ilmailun alalla mukaan lukien ilmailusopimukset ja korostan erityisesti tässä Ukraina, niin kuin, ja niin kuin aikaisemminkin on tätä kautta emme pääse eteenpäin. Ja tällä välin on käynyt niin, että tuomioistuin on te- jatkanut lainsäädännön laatimista tavallaan ja siirtynyt tästä alkuperäisestä ehdotuksesta jonka lainsäätäjät saavat aikaan. Meidän pitää korjata tämä asia ja selventää sitä. Ja sitten kun meillä on tilaisuus sitten edetä, niin varmasti näin teemme. Paljon odotuksia tulee myös sidosryhmiltä. Tämä asia pitää selventää ja kiitoksia myös siitä, että mainitsitte suuntaviivat. Tästä oli apua ja tämä on selventänyt asioita. Nyt on ollut, tämä on ollut myös helpompaa kansallisten viranomaisten tulkita tiettyjä kysymyksiä, mutta vieläkään, vieläkään meillä ei ole yhtäläistä tulkintaa EU-ssa tästä. Ja on sellaisiakin tapauksia, missä silloin tällöin 261 velvoitteita on ja toisaalta voitaisiin myös sanoa, että nämä velvoitteet on olemassa. Mainitsit tässä yhteydessä ilmaliikenteen valvonnan ATM, ja se on todella äärimmäisen vakava kysymys ollut myös tämän kesän aikana. Ja tällaista ei todellakaan voi hyväksyä, mitä tapahtunut. Kun ajatellaan kesä, heinä, elokuuta, viivästysminuutit, jotka kertyivät Euroopassa, ylittivät 2017 koko vuoden saldon. Ja luonnollisesti kaikki olette käyttäneet lentokoneita ja ehkä kärsineet tästä juuri. Ja to- todennut sellaisen tekijän, että 20 prosenttia kaikista lennoista Euroopassa oli myöhässä tänä kesänä. Ja sitten sama tilanne syntyy ensi vuonna, jos, vuonna, jos mitään ei paranneta. Mutta te viittasitte lakkoihin. Kyllä, monet tässä valiokunnassa varmasti ovat myös kuulleet, että lentoyhtiöt puhuvat vahvasti näistä ilmailuliikenteen valvonnan lakoista. No oikeastaan enää faktat eivät tuo tätä, koska esimerkiksi tämän kesän aikana lakot aiheuttavat vain 9 viivästymisestä ilmasto, sää oli 30 prosentista vastuussa ja 60 prosenttia johtui kapasiteetista ja henkilöstövaroista ihan parilla sektorilla, ehkä kolmella eri ja kolmessa eri paikassa. En mainitsenut mitään nimiä, varmasti tulette näistä kuulemaan. Kun ajatellaan koko tätä vuotta, henkilöstökapasiteetti 56 prosenttia, 30 prosenttia sää ja 15 prosenttia lakot aiheutuvat. Siis lakoilla ei ole enää ollenkaan niin paljon merkitystä. Todellinen ongelma on kapasiteetissa ja myös siinä, että suunnitella riittävästi eh, ilmaliikenteen valvontaa ja valvojien tekemää työtä. Tähän meidän pitää keskittyä. Se on kaikkein isoin haaste, joka ilmailulla Euroopassa edessä on vielä tulevinakin vuosina. Sitten herra Telitska. Mr. Telitska Hyvin nopeasti meillä on vielä aikaa. <laughs> um, uh, just to say that uh, I think... Haluaisin vain sanoa, että uskoakseni me olemme nähneet erittäin hyvää edistystä tapahtuvan uh, tässä asiassa. En tässä aikaisemmin maininnut edustaja Piiperiä, mutta todennäköisesti asia saatetaan siis päätökseen vuoden loppuun mennessä. Sitten yhteysindeksi me olemme tekemässä tämän parissa yhä töitä. Meillä on aivan selvästi suunnitelmat kehittää asiaa vielä pidemmälläkin. Sitten edustaja Dalunde puhui tässä rautatiesektorista ja siitä, kuinka voisimme luoda lisää kimmokkeita ihmisille, jotta he käyttäisivät junaa enemmän. Uskoakseni te olette aivan oikeassa lyhyellä aikavälillä. Olisi hyvä, että ihmiset käyttäisivät enemmän junaa, mutta tässä kyseessä on myöskin koko sektori itsessään, ja sektori on kehittynyt. Aivan oikein toitte esiin sen, että pitkän aikaa sektori ei tuottanut kylliksi tietoa ja matkojen suunnittelu oli vaikeaa. Meillä ei ole samanlaisia varausjärjestelmiä kuin esimerkiksi ilmailualalla on olemassa. Mutta huomaan, että myöskin tämä on nyt muuttumassa ja se on myös teidän ansiotanne. Neljässä rautatiepaketti tekikin mahdolliseksi ajaa asioita pidemmälle, saada enemmän tietoa ja meillä on nyt kehittyneitä järjestelmiä, jotka tekevät varaukset helpommiksi. Meille matkan suunnittelu ja tiedon saatavuus ovat aina olleet tärkeitä kysymyksiä vuosien ajan jo, ja me olemme tehneet töitä niiden parissa ja eri ehdotusten parissa. Me jatkamme vielä tätä tulevaisuudessakin. Me aivan yhtä mielellämme kuin tekin haluaisimme, että ihmiset käyttäisivät junaa ja varmistaisivat sen, että haluamme varmistaa myöskin sen, että juna on luotettava ja ennakoitavissa oleva ja ihmisten saatavilla. Sitten edustaja Damato, te puhuitte Etelä-Euroopasta ja verkkojen Euroopasta. Olen aivan samaa mieltä siinä, että todellakin meillä on infrastruktuuri, joka voisi hyötyä investoinneista hyvin suuresti. Mutta kuten itsekin sanoit, on kansallisista, kansallisista hallituksista riippuvaa, kuinka näitä varoja käytetään ja kuinka maa haluaa käyttää Euroopan unionin rahoitusta. Komissio ei voi sanella, mitä tulee rahoittaa. Meillä on TNT-verkosto, Euroopan laajuinen verkosto ja me toimimme sen kautta niin kauan kuin käytämme varoja TNT-verkostoon. Me riipumme jäsenmaasta, joudumme luottamaan siihen, että ne tekevät sellaisia aloitteita, hankkeeksi, jotka liikenneyhteyksiä ja niiden johdonmukaisuutta parantavat Euroopassa. Sitten yhden ilmatila mainittiin ja se, onko mitään vaaroja koitumassa turvallisuudelle. Todellakaan ei halua vakuuttaa, että aina turvallisuus ensin. Aina kun on kyseessä liikenne, me emme ota mitään riskejä turvallisuuden suhteen. Me olemme esimerkiksi tänä vuonna olleet pystyneet siihen, että meillä on seitsemän 3,8 miljoonaa turvallista lentoa aivan noususta laskuun asti. Täytyy sanoa, että meillä on kaikkein paras turvallisuus ähm, tilasto maailmanlaajuisesti. Emme tätä aseta koskaan äh, vaaran alle ja äh, RPT tulee olemaan äh, tulevaisuudessakin yhtä turvallinen kuin ennen. Nyt pahoittelen, meiltä alkaa aika loppua, joten aloitamme toisen kierroksen. Nyt edustaja Baarilla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Just one minute, I'm sorry. Vain yksi minuutti kukin, olkaa hyvä. Kiitoksia herra Hololei teidän alustuksestanne ja kiitoksista ja kehuista, joita osoititte liikennevaliokunnille. Uskakseen, kun te puhuitte lakoista, puhuitte erittäin selkeäsanaisesti ja olette aivan oikeassa Hienoa, että oikaisitte valitsevan käsityksen sieltä. Kollegani Ismail Ertug otti jo esiin erään seikan. Aikooko komissio ehdottaa jotakin, joka liittyy sosiaalisiin oikeuksiin, joita työntekijöillä on ilmaliikenteen alalla? Siellä on epätyypillisiä työsuhteita, epäreilua kilpailua EUn sisällä, joka aiheutuu sosiaalisesta polkumyynnistä. Tämä kaikki ilmenee tutkimuksesta. Muistan, kuinka Yhdessä komissaari Bulcin ja komissaari Marian Täysenin kanssa järjestettiin suuren luokan kuuleminen asiasta ja sitten sen jälkeen ei ole asiasta kuulunut yhtään mitään, niin halaistua sanaa. Tuleeko komissio vielä tulevina kuukausina ottamaan esiin ilmaliikenteessä työntekijöiden oikeudet? Mä... Paljon kiitoksia edustaja Bär. Seuraavaksi edustaja Rovodalon. Paljon kiitoksia. Minulla on paljon kysymyksiä, hyvä pääjohtaja. Komissio on painostanut valiokuntamme, jotta me liikkuvuuspaketin sosiaalisen osion nopeammin hyväksyisimme. tämä johti epäonnistumiseen täysistunnossa ajatellen töitä. Näitä töitä olen sitä mieltä, että komission pitäisi parlamentin työ aikatauluun sekaantua. Kuinka te ajatte toimia nyt vuoden loppuun mennessä? Aiotteko vetää aloitteen pois tai esittää uusia? Ja sitten ne tulee liikkuvuuteen liikkuvuuspaketissa. Onko teillä jo ähm, lepoaikoja koskien uusi luonnos, aloiteluonnos? ennakoiden parlamentin ja neuvoston työtä, ja joka tapauksessa oletteko te ennakoineet työmarkkinaosapuolten välistä neuvottelua eräiden herkkäluontoisten kysymysten suhteen, kuten esimerkiksi työaikojen suhteen. Ja miksipä me emme käsittelisi myöskin niitä sosiaalisia kysymyksiä, jotka koskevat eh, liikennesektorin työntekijöitä. Tämä varmaan kes- kaikkia kiinnostaisi. Ja sitten vielä yksi asia. Onko teillä ää, eh, Itävallan puheenjohtajuuskaudella tulossa aloite, jonka tarkoituksena on päästä Ähm, lopputulokseen tiemaksutullien suhteen ja neuvottelun niistä. Edustaja Tiesowski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja mam dwa pytania też. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä teille, jotka liittyvät äh, mobiliteetti-liikennepakettiin. Tällä hetkellä meidän koordinaattorimme pohtivat, äh, mitä asialle kannattaisi tehdä, mutta heinäkuussa jo täysistunnossa osoittautui, että yksikään osapuoli ei pystynyt kompromissiratkaisua hyväksymään. On erittäin epätodennäköistä, että asia saadaan päätöksen vielä tällä lainsäädäntökaudella, varsinkin kun on kyse työntekijän lähettämisestä liikennealalla. Tämä johtaakin nyt Aasinsillan kautta toiseen kysymykseen. Pari vuotta sitten komissio lopetti aloitti rikkomusmenettelyn Ranskaa ja Saksaa kohtaan. Parlamentti ryhtyi laatimaan leksi spesiaalista. Miksi näin ei enää tehdä? Nähdäkseni on erittäin vaikea saada aikaan yhtään mitään ennen tämän toimikauden päättymistä. Aiotteko palata vielä näihin menettelyihin, rikkomusmenettelyihin? Monsieur Riquet. Paljon kiitoksia. Edustaja Rikke, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen. Brexit on aihe, johon nyt en puuttu. Sen tulos on epävarma, kuten tiedätte, jotkut äh, korjaavia asetuksia ja säädöksiä on erittäin komissiossa, mutta vaikkakaan parlamentti ei ole suoraan mukana neuvottelukeskustelussa neuvottelussa, niin se tulee äänestämään loppuehdotuksesta, miten komissio aikoo yhdistää liikennevaliokunnan näihin erittäin tärkeisiin ongelmiin, joita on tullut esiin, riippumatta siitä, minkälainen lopputulos on. Miten me voimme olla mukana tämän asian käsittelyssä? Sitten toinen kysymykseni kuuluu, te puhuitte, kuinka hyvä tämä verkkojen Euroopan on ja minkälaisia budjettirajoituksia on, mutta minkä mikä näkemys liikennepääosastossa on siitä, että saataisiin 20 miljardia kilpailukyvystä tähän verkkojen Euroopan välineeseen? Ei, jo, tiestä käytettäisiin keskittyyn hallinnointiin. Paljon kiitoksia edustaja Renki nyt edustaja Kramer. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Valkoinen kirja vuodelta 2011 totesi, että on 10 tavoitetta ja 14 tointa. Olisi mieleni kuulla, miten ne on tapahtunut. Usein puhutaan force majeure-tapauksista, mutta Rainerilla on aivan mahdottomat työolosuhteet. Tämä johtaa lakkoihin ja erittäin ikävän tilanteeseen Saksan tu- tuomioistuin totesi, että kyllä Rainer joutuu maksamaan, vaikka kyse on lakosta. Minusta olisi hyvä, mikäli lentoyhtiö, tämäkin lentoyhtiö toimisi asianmukaisella tavalla. Kyse on rahasta. Eurooppalainen lisäarvo syntyy esimerkiksi siitä, että Euroopassa on rautatieverkosto. Kuinka voidaan saada jäsenvaltiot sellaisen tilanteeseen, että jäsenvaltiot sulkevat pienet aukot, jotka on omassa Kra- Krakovasta, Breslahin saakka asti kaikki on rahoitettu ja sitten Saksan puolella 150, 150 kilometrin aukkokäytävässä. Tämä lyhentäisi junamatkustamista paikasta toisen parilla tunnilla. 800 metrin aukko puolestaan on junaverkossa Valensiassa ja tämä sitten, tämäkin täyttäminen, tämän aukon täyttäminen vähentäisi ajo, junan, matku, junan matkojaan kestoa. Miksi ei näitä saada kuntoon? La parole monsieur. Kiitoksia edustaja Kramer. Seuraavaksi edustaja Deli. Well, just two short Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä huomiota. Olen aivan täysin samaa mieltä teidän kanssanne eh, pääjohtaja Hololai ja muiden kollegoiden kanssa siinä, että 4. Eh, kesäkuuta ei ollut mikään juhlan päivä täällä Euroopan parlamentissa. Se, mikä minua huolestuttaa, on neuvoston asenne. Mitä te näette siellä tapahtuvan? Liikkuvatko asiat lainkaan? Minä olen varjoisettelijän neljännessä rautatiepaketissa, enkä haluaisi nähdä toista tilannetta, joka olisi samanlainen kuin se, joka tapahtui neljännen rautatiepaketin yhteydessä. Kuten muistatte, tuolloin meillä oli ensin ensimmäinen käsittely, joka oli valmisteltu jo ensimmä- edellisellä kaudella, ja sitten valtava tauko ennen kuin saimme neuvoston kannan ja sitten parlamentin teksti oli vanhentunut jo ja sillä ei ollut poliittista tukea, joten hirveästi ongelmia koitui. Näettekö nyt asioiden etenevän yhtään tuolla neuvostossa? Ja sitten toinen asia, TEN T-verkko. Tämä on todella hyvä ajatus, olen samaa mieltä, mutta uskotteko, että meillä voisi olla jotakin rinnakkaista rahoitusmallia verkkojen Euroopan lisäksi, koska verkkojen Eurooppa on esiiristä jo kärsinyt ja muista asioista, joten onko tässä mitään uutta? Paljon kiitoksia edustaja Grappini. Yksi minuutti. Sivoku, mulțumesc. Vreau să mulțumesc. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja ilmaista arvostukseni herra Hololein puheenvuorosta. On hyvä, että näemme tässä tavallaan koko lasin sisällön. Kun puhutaan yhteenliittävyydestä ja sisämarkkinoiden merkityksestä, sanoit, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, mitä tulee infrastruktuurikysymyksiin. Nyt kysynkin, jos varoja EUsta myönnetään jäsenvaltioille – miten voimme saavuttaa tavallaan tätä kautta infrastruktuurihankkeita, esimerkiksi rautatiet, liikenne, niin että ne olisivat läntisen infrastruktuuri tasolla. Jos itäisellä, itäisessä Euroopassa infrastruktuuri ei toimi kunnolla, niin se vaikuttaa kielteisesti myös Länsi-Euroopan infrastruktuurirakenteisiin. Juna, esimerkiksi rautateistä. On joitakin alueita, joilla ei enää ollenkaan kulje junia. Mitä tulee liikkuvuuspakettiin, tätähän siis ei ole hyväksytty. Voitteko todeta, että jos liikennettä tulee idästä länteen ja ylitetään vaikka kolme valtiota, jos tämä on jonkinlaista polkumyyntiä, niin miten voidaan sitä vaikuttaa palkkoihin? Grazie. Kiitoksia edustaja Kapu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komissio vaikuttaa tässä jälleen kerran olevan manipuloinnin kohteena. Tämä tapahtuu nyt hiilidioksidigeitin jälkeen. Tämä koskee uusia päästöstandardeja mm, ja 2VLTP-järjestelmää. Euroopan komissiolla on todisteita siitä, että eräät tuottajat pyrkivät peukaloimaan ajoneuvojensa tuloksia ja nyt me saamme paisuteltuja tuloksia testeissä ja tämän jälkeen kaikki seuraavat askelmat onkin paljon helpompi täyttää. Ne tulee ltp vuosina 2005 2000 2010 olemme muuttaneet järjestelmää. Tietääkö komissio näistä tapahtumista? Onko tässä jälleen kerran sellainen tilanne käynnissä, että autoteollisuus manipuloi normeja? No. Kiitoksia. Come prima cosa... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensimmäisenä haluaisin sanoa samaa kuin puheenjohtaja sanoi Genovan äh, onnettomuuteen liittyen tuossa alussa. Mielestäni on erittäin surullista ja mahdoton perustella äh, tämä ja se, että ähm, sisäministeri pyrkii Euroopan unionin vastaista propagandaa harjoittamaan tällaisessa asiassa sellaisella hetkellä, kun ihmisiä välimereen hukkuu. Haluaisin kuitenkin tietää, mitä konkreettisia seikkoja on ähm, moottoriteiden äh, rahoituksen äh, ja niiden normaalin tai lisähuollon suhteen tehty niin, että voisimme ähm, taata turvallisuuden ennen kaikkea. Sitten toinen kysymykseni koskee Ryanairia. Äh, tämä on saanut hyvin paljon mediahuomiota, kun lakot ovat aiheuttaneet paljon harmia. Ja sitten kun tästä huolimatta on kieltänyt maksamaan, maksamasta korvauksia. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on tähän matkustajien oikeuksiin. Paljon kiitoksia edustaja Edimonte. Nyt pääjohtaja Hollola ja teillä tulee olemaan muutama minuutti vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Olen pahoillani, 20 minuuttia meillä ei ole, mutta te äsken tuossa heitäkin puhui aika kauan aikaa. Olkaa hyvä. Uh, let me, uh, uh, let me thank all the... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia arvon jäseniä, jotka esittävät kysymyksiä jälleen kerran. Yritän vastata parhaan kykyni mukaan. Jotkut vastauksista joudun toimittamaan teille kirjallisessa muodossa, jos en nyt yksity, riittävän yksityiskohtaisesti pysty vastaamaan. Herra Bach, pyydän anteeksi, että joudutte esittämään saman kysymykseen kuin edustaja Ertuh. Olin juuri vastaamassa Ertuhille, mutta huomasin, että aika loppui käsiin, joten tämä oli minun syyni, etten vastannut. Sosiaalinen puoli ilmailualalla on tietystikin erittäin tärkeä. Ilmailua koskevassa strategiassa huomautettiin selkeästi, että jotakin täytyisi tehdä sen varmistamiseksi, että kaikki sosiaaliset oikeudet, joita Euroopan kansalaisilla on, taataan myöskin ilmailualalla, niin kuin Saksassa esimerkiksi. Kuukausittain järjestetään kahdenvälisiä kokouksia ammattiliittojen kanssa. Keskustelemme niissä myöskin epätyypillisistä työsuhteista ilmailualalla ja siitä, kuinka voitaisiin puuttua moniin seikkoihin, jotka tähän liittyvät. Nähdäkseni te viittasitte myöskin komission laatimaan tutkimukseen sen osalta, mitä lisätoimia tarvittaisiin ja minkä tyyppisiä muutoksia tarvittaisiin nykyisiin sääntöihin. Varsinkin 1800 kautta 2008 säännöksen osalta, jotta voimme tässä saada edistystä, tarvitaan merkittävä edistys myöskin muihin tähän liittyviin asioihin. Erilaiset sosiaaliset seikat on otettu huomioon, epätyypilliset työsuhteet muun muassa. Tällä hetkellä meillä on nyt tämä tutkimus ja kuuleminen meneillään. 80 prosenttia lentäjistä ja 20 prosenttia matkustamahenkilökunnasta on vastannut kyselyyn ja todennut, että he ovat epätyypillisessä työsuhteessa. Meidän täytyy katsoa, vastaako tämä nykyisiä säännöksiä yleisesti ottaen jotka ovat Euroopan unionissa vallalla. Kuten tiedätte, komission puheenjohtaja on selkeästi ilmaissut, että mitään uutta lainsäädäntöä ei ole tulossa tämän komission kaudella enää. Joten emme tule tekemään lainsäädäntöehdotusta, mutta syvällisen analyysin voimme tehdä ja olemme valmiita sen teille esittelemään joko vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa. Siinä voidaan kattaa monia kysymyksiä ja laatia selkeä toimintasuunnitelma ja viedä asia eteenpäin, niin katso mitä jatkossa voidaan tehdä. Otamme tämä erittäin vakavasti siis. Haluaisin myöskin painottaa, että monissa näissä tapauksissa täytäntöönpano on kansallisten viranomaisten käsissä. Olemme läheisesti yhteydessä kansallisiin viranomaisiin, varsinkin niissä maissa, joissa nämä ongelmat ovat kenties päiväpolttavampia kuin niissä maissa, joissa ne ovat vähäisempiä. Tämä vuoropuhelu on tällä hetkellä meneillään ja uskon, että se on erittäin tärkeää vuoropuhelua. Täällä kysyttiin myöskin liikkuvuuspaketista, mobiliteettipaketista. Sanottiin, että ei pitäisi painostaa. Uskon, että kaikkien etujen mukaista olisi kuitenkin saada aikaan ratkaisu, painostus saattaa olla tarpeen. Sanoisin, että tämä on myönteistä painostusta, ei millään tavalla kielteistä painostusta, koska kaikki on varmaan samaa mieltä siitä, että nykyinen tilanne on huonompi kuin kompromissi, joka voitaisiin tehdä, jotta mobiliteettipaketti ykkönen etenkin saataisiin pakettiin sovittua. Me nyt tehdä yhteistyötä, kuten sanoin aiemmin. Olemme jatkuvasti teidän käytössänne, mikäli toivotte tukea tähän työhön. Mikäli vuoden loppuun mennessä ei saada tulosta aikaan, vedämmekö ehdotuksen takaisin? Ei, emme suinkaan. Täällä puhuttiin Itävallan puheenjohtajakaudesta ja siitä, autammeko Itävaltaa edistymään ympäristöelementtien osalta, jotka liittyvät mobiliteettipakettiin. Kyllä, ehdottomasti teemme erittäin yhteistyötä Itävallan kanssa ja pyrimme myönteisellä tavalla hieman kannustavan heitäkin eteenpäin ja toivon mukaan edistystä saadaan aikaan. Jälleen kerran toteaisin, että aika on käymässä vähin. Olemme kaikki tietoisia siitä. Jossakin vaiheessa täytyy tehdä vaikeita valintoja. Meidän täytyy keskittyä niihin asiakokonaisuuksiin, joiden suhteen voidaan sopu saada vielä aikaan. Tämä edellyttää hyvin paljon ponnisteluita myös meidän puoleltamme. Yleisesti ottaen Itävalta puheenjohtajakaudellaan on tehnyt kahdenvälistä työtä hyvin paljon kesän aikana. Ja olettaakseni kuukauden loppuun mennessä Itävalta tekee neuvostossa kompromissiehdotuksia. Tehän kysytte myöskin, miltä tilanne näyttää neuvoston puolella. Kyllä, kyllä. Neuvostossa asia on ihan yhtä hankala kuin täällä parlamentissakin. Mutta sielläkin on tilaisuus saada asia hoidettua kuntoon. Kumpikaan osapuoli ei saa mitä haluaa, kaikkea mitä haluaa. Äärimmäiset toivomukset eivät mene läpi, mutta mikäli voidaan määritellä, mitä on jotakin jossakin puolivälissä hyväksyttävissä, silloin voidaan saada aikaan tulosta. Kaikki asiat riippuvat kaikesta mikäli yksi haluaa asia saada, saada ratkaistua, täytyy ratkaista vain muutkin. Ja sitten kun kaikki yhdistetään toisinsa, nämä palaset, niin toivottavasti saadaan hyvä tulos aikaan. Kaikki riippuu tietystikin kaikesta. Eräs Lotovski kysyi meneillään olevista rikkomusmenettelyistä. Me pidämme kaiken vireillä. Mitään ei ole poistettu pöydältä ja siirretty sivuun. Olemme erittäin optimistisia liikkuvuuspaketin osalta. Niin kauan kun asiat ovat vireillä, en usko, että olisi soveliasta aggressiivisesti viranrikkomusmenettelyitä eteenpäin. Toivon mukaan ratkaisu löytyy. Mikäli ratkaisua ei synny, Komission täytyy tehdä tietystikin tehtävän ja pistää EUn lainsäädäntöä täytäntöön ja käyttää hyväkseen kaikkia välineitä tätä tarkoitusta varten. Uh, Edustaja Rikert tiedusteli eh, Brexitistä ja meidän mukana ollessamme tietenkin meillä on kaksi aloitetta ollut eh, jo tässä kontekstissa. Viittasin niihin aikaisemmin. Nämä ratkotaan yhteisvaikutusmenettelyllä. Tran-valiokunta on täysin mukana tässä myös. Luonnollisesti tämä on jotakin, eh, mikä on melkoisen kiireellistä. Ottaen huomioon huomioon, mitä pelissä on. Mitä tulee sitten budjettirajoituksiin, luonnollisesti meillä on paljon mahdollisuuksia myöskin investoida infrastruktuuriverkkoon. Eurooppa on ollut paras väline tässä, siitä ei ole epäilystäkään, mutta meillä on myöskin alue, kehitysrahastot ja kohesiorahasto, Invest EU. Liikenne on hyötynyt näistäkin, uskoakseni 12 prosenttia kaikista hankkeista, jotka liittyvät jotka ovat saaneet rahoitusta liittyvät liikenteeseen, mutta tietenkin meillä on sekoitus erilaisia tapoja toteuttaa tämä. Verkkojen Euroopan öö, valttina ovat öö, nämä lainat. Ja nyt on puhunut tässä yhteydessä myöskin rautatieinfrastruktuurista ja puuttuvista linkeistä rautatieinfrastruktuurin alalla. Öö, tässä meidän yhteydessä pyrkiä tukemaan rahoituksella erityisesti ähm, mm, pullonkaulujen purkamista ja äh, liikenneyhteyksien. Tämä on tapa varmistaa se, että toimintamme todellakin tuottaa tulosta. Ja edustaja Kramer tässä yhteydessä hyvin toi esiin sen, että meillä on sellaisia liikenneosuuksia, jotka eivät ole äh, olleet mukana. Te olette viitanneet tähän menneisyydessäkin monta kertaa. Kyllä todellakin, mutta me emme ole unohtaneet sitä, että mekin olemme tuoneet tämän asian meidän jäsenmaiden kanssa esiin. Mutta lopultakin eh, tässä kyseessä on jäsenmaiden valinta. Me olemme sanoneet, että teillä on verkkojen Euroopan väline, teillä on mahdollisuudet puuttua näihin puuttuviin eh, linkkeihin, putoksiin. Ja minä sanoisin, että minäkin olen välillä nähnyt eh, sen, että tarkoituksella tällaisia katkoksia liikenneverkostossa jätetään voimaan siksi, että niillä torjutaan kilpailua esimerkiksi. Ja meidän pitäisi toimia. Tämä ei ole mitenkään ennen näkemäntöntä. Esimerkiksi yksi tietty rautatieosuus purettiin, kun pyrittiin estämään kilpailun pääsy markkinoille, ja tämä ei käy. Meidän täytyy jatkaa painostusta asiassa. Ja sitä, mitä tulee valkoiseen kirjaan, en osaa sanoa suoraan sanottuna, kuinka paljon me olemme saavuttaneet, kuinka paljon emme ole, mutta ainakin neljä vuotta sitten, kun meillä oli tämä arviointi, joka yhä on aivan pitävä, tuo valkoinen kirja oli tuolloin hyvin pitävä dokumentti ja ajantasainen. Mutta ehkä tässä nyt puhun liikaa, mutta uskon myöskin, että tuleva komissio on tilanteessa, jossa on korkea aika tarkastella jo valkean kirjan sisältöä ja sitten pohtia sitä, vastaako se yhä tarkoitustaan, mutta tietenkin elämä jatkuu ja on hyvin tärkeää rakentaa hyvää verkostoa, jolla me voimme toimia, kun me eri liikennealan kysymyksiä käsittelemme. Nyt, hyvä pääjohtaja, joudun teiltä, teidät keskus, keskeyttämään, kun annoin teille kolme minuuttia aikaa ja nyt te puhuitte kymmenen ja puoli minuuttia. Meillä on tämän jälkeen vielä koordinaattorinen kokous tulossa, että valitettavasti joudun teidät keskeyttämään. Te voitte varmaankin vastata sähköpostilla nyt muille kysymyksiä esittäneille. Paljon kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla. Ja paljon kiitoksia siitä, että vastaatte näin kattavasti kysymyksiin. Pääjohtaja Hololai, kiitokset tästä keskustelusta.